Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. 9.15 oli sovittukin aloitettavaksi, mutta kiitos niille, jotka tulivat ajoissa. Ensimmäisen kohdan esittely on ollut jo pidempään täällä, eli eiköhän lähdetä liikkeelle. Eli meillä on sähköinen äänestys 11.45, eli tuo kaapa äänestyskorttina mukaan. Ja vai vielä kohta viidestä sen verran, että se on lykätty. Näin ollen voimme mennä kohtaan neljä esityslistalla. Eli me kuulemme tilannekatsauksen neuvotteluihin liittyen turvallisia alkuperäitä maita koskevan EUn yhteisen luettelon laatimiseen, kun on kyse kansainvälisestä suojelusta ja sen poistamisesta. Silvi Giomon esittelijä 19. lokakuuta oli viimeisin kolmikanta kokous. Silvi, voisitko vähän päivittää tietoja? Oui, merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta, että voi vähän lämmitellä näin viileänä aamuna. Totesit, että meillä oli pari kolmikanta kokousta. Kerroinkin oikeastaan siitä ensimmäisestä. Sitten toinen 19. lokakuuta antoi mahdollisuuden vähän täsmällisen käydä keskusteluja ehdotuksista eri tahoilta ja tavallaan päästä eteenpäin joissakin kohdin. Mutta esille tulivat myös kiperimmät kysymykset neuvoston parlamentin kesken. Oikeastaan neljä tärkeää teemaa tässä on, jotka nyt vielä kerran toistaan täällä ja, ja siitä jatketaan keskustelua komission neuvoston kanssa. Ensinnäkin yhdenmukaistaminen. Kun ajatellaan EU-luetteloja ja kansallisia luetteloita, muistutan vielä, että Libe-valiokunnan hyväksymässä kannassa kansalliset luettelot poistettiin näistä turvallisista alkuperämäistä neuvostoja, ei tätä hyväksy. Ja heidän mielestään voidaan rinnakkain pitää EU-luetteloja kansallisia luetteloita loputtomiin. Toteaisin, että parlamentti on hyväksynyt tiukan kannan, toki pragmaattisen, siksi kun poistetaan pikkuhiljaa kansalliset luettelot, vahvistetaan yhdenmaikkaistavaa vaikutusta tässä ehdotuksessa. Me olemme esittäneet, että kolme vuoden kuluessa poistettaisiin luettelot, ei sitä noin hetkessä poistettaisi ilman valmisteluja. Kansalliset luettelot sisältyvät myös poistamisen osalta hyvin tärkeät, tarkat määrittelyt. Neuvostolle selittelimmekin tätä. He haluavat pitää kiinni rinnakkaisista luettelosista. Me olemme pitäneet sitä vähän kaoottisena jatkoa ajatellen. Sen myötä nimittäin emme pääse lähentämään käytäntöjä eri maiden kesken, kun on kyse turvallisista alkuperämaista, vaikka sehän nyt on tavoitteena itse asetuksessakin. Vaarana on, että jos ei sitä vastuteta, niin tulee uusia kansallisia luetteloita. Ja, ja niitä tulee kuin sieniä satella, ja sitähän tässä yritetään välttää. Ymmärrämme toki, että neuvoston tavoitteena tässä on lykätä keskustelua kansallisten luetteloiden poistamisesta, että päästään menettelyasetukseen kiinni, kun siitäkin käydään keskusteluja. Sekään ei ole ihan tyydyttävä kanta. Ei sitä noin vain maton alle voi asioita panna. Me jatkamme keskustelua yhdessä, jos löytyisi ratkaisu, tyydyttävä sellainen, mutta aika kauan, kaukana ollaan kyllä kannossamme, jos niin voi sanoa. Sitten vielä menetelmä. Siinä kyllä molemmat osapuolet ovat pyrkineet ponnistelemaan ja sitten on päästykin aika merkittävästi eteenpäin. Kaiken kaikkiaan Neuvosto on hyväksynyt, että sinne otetaan myös tiedonlähteisen kansalaisjärjestöt, kuten myös, että merkittävä osa annetaan myös EASOlle, kun otetaan luettelolista tai tarkistetaan luetteloa. Pikkuongelmia on vielä perustuoikeusviraston ja kansalaisjärjestöjen roolilla täytyy löytää oikea paikka vielä niille. Haluaisimme tässä tästä eteenpäin ilman, että kuitenkaan halutaan kansalaisjärjestöjen kanssa suurempia kytköksiä luodaan. Mutta todellakin että erilaiset instituutit olisivat tässä rinnalla asiantuntemuksensa kanssa. Eli tässä päästään varmasti eteenpäin. Olemme tehneet ehdotuksia, odottelemme palautetta neuvostosta. Ja sitten kolmas tärkeä kysymys. Valitettavasti tässä ikävä kyllä keskustelut ovat vähän mutkikkaat kun ajatellaan neuvoston ehdotuksia tältä osin vähän somistusta paremminkin kuin todellisia. No oikeastaan se johtaa siihen käytännössä, että ei ole perusoikeusta halukkuuttakaan keskustella tämän asetuksen kohdalla. Ja lykätä sitten tämä keskustelu myöhäisemmäksi, kun turvapaikka menettelyasetuksesta käymme keskustelua. Tässäkin haluan tehdä tämän selväksi, että me emme halua, eikä se ole valiokuntan kantakaan ollut ollenkaan, kun ajatellaan turvallista alkuperämaiden luetteloa. Emme halua, että se on täysin abstrakti käsite pelkästään Irlannin todellisista tilanteista näiden henkilöiden kohdalla ja omine seurauksineenkin turvapaikanhakijoille. Varsinkin kun olemme varsin hyvin huomanneet, että komission tekemissä ehdotuksissa, josta nyt keskustellaan, turvallisen alkuperämaan käsite ja sen menettelyvaikutukset olisivat pakollisia. Eli a, turvallisen alkuperämaan käsitettä ei voida irrallaan käsitellä. Eli vähän mutkikasta on, kun on kyse perusoikeuksista. Me pidämme siitä kyllä tiukasti kiinni keskustelut varmasti kyllä jatkuvat, vaikka vaikeat ovatkin. Ja sitten vielä viimeiseksi viimeinen paketti, jota työstämme, liittyy keskeyttämismekanismiin. Siinäkin on paljon kyllä pyritty pääsemään eteenpäin sisällöllisesti. Muistutan nyt vain kollegoille, että tämä perustuu siihen, että voidaan poistaa joksikin aikaa luettelosta silloin, kun asianomaisen maan tilanne ei täytä enää turvallisen alkuperämaan kriteereitä. Tässäkin käydään keskusta neuvoston kanssa, mutta tässä ehkä vähän erilaiseen suuntaan, kun tavoitteeseen pyritään pääsemään. Että kaikki ponnistelmat varmasti. Eli tässä olivat neljä kohtaa lähestymistapaa tähän tekstiin. Edistystä on saatu aikaan, mutta varmasti ymmärrätte, että tässä on pari asiaa kuitenkin, joista keskustelu jatkuu neuvoston kanssa. Neuvostolle on välittänyt sellaista sanomaa, että me olemme aika tiukkoja niissä kohtien, Ne ovat tärkeitä meille. Eli me jatkamme yhteydenpitoa tältä osin. Lopuksi kuitenkin vielä sanoisin, että voimme kiittää teknistä ryhmää, joka on meitä auttanut, ja varjoesittelijöitä, jotka ovat erittäin aktiivisia olleet näissä keskusteluissa. Kiitos Silvi, se oli ihan kattava. Ei tällä kuin yksi kysymys. Rova Martinez. it's not really a question. Tämä ei ole niinkään kysymys, mutta haluaisin esittää tunnustuksen esittelijän tekemälle työlle viime kuukausina. Ja vielä jatkaisin siitä, mitä esittelijä totesi toteamalla, että ongelmallisia ovat varsinkin kysymykset, jotka liittyvät siihen, miten nyt tapahtuu, jos poistetaan nämä turvalausekkeet näistä kysymyksistä, joissa tarkastellaan näitä kysymyksiä ja asetusta liittyen tulevaan menettelyyn. Tämä on tärkeä osa näitä perusoikeuksia, kun ajatellaan turvapaikan hakijaa, sillä mitään takuita ei ole siitä, että asiat hoidetaan kunnolla ja kun ajatellaan tulevia turvapaikkamenettelyjä ja direktiiviä, e, jos nämä ylipäätään tulevat huomioiduiksi. Ja voin yhtyä siihen, mitä esittelijä totesi siitä, että on erittäin tärkeää, että nämä todella olisivat tekstissä mukana. Eli tästä emme ole valmiit luopumaan. Ja esittelijä ja varjoesittelijät toivottavasti ovat asiasta samaa mieltä tällä viikolla, kun esimerkiksi nyt katsotaan eh, tilannetta eh, Turkissa, kuinka siellä on pidätetty 11 eh, parlamentaarikkoa, Eli Turkkia ei voi missään tapauksessa pitää turvallisena maana pakolaisia ajatellen, koska ei se ole turvallinen edes omille kansalaisilleen. Tämänkin vuoksi ja monesta eri syystä myöskin on erittäin tärkeää, että nämä perusoikeudet todellakin ovat koko ajan mukana tässä esityksessä. Kiitoksia Silvi. Jos ei sinulla muuta sanottavaa, niin kiitos tästä kattavasta katsauksesta. Ja kollegoille kiitos. Ja nyt voimme mennä kohtaan kuusi esityslistalla internettiä hyödyntävä järjestäytynyt rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio. Tämä on vuoden 2016 kertomuksen esittely. Sen tekee Steven Wilson. Hän on verkkorikostorjuntakeskuksen päällikkö Europolista. Herra Wilson on juuri astunut virkaan ja hän on myös täällä tänään. hetkinen, että hän on valmis. Ilmeisesti kalvoesitys. Tervetuloa. Jos kaikki on valmiit. The, the presentation. Thank you. Ehkä katsotaan vielä, toimiiko kalvoesitys, jos sopii. Tämä on valtavan iso sali. Rova Guillaume tarjoutui siellä parlamentin varapuhemies ovat joustavaa väkeä täällä. He voivat kalvoistakin kantaa huolta. Sopiiko nyt? En tiedä, näettekö edes, pitäisikö himmetä valoja vai näettekö? Um, no Sylvie, you don't need... ei, sinun ei tarvitse valojäsentä sammuttaa. Varapuhemiehelläkin on ihan muut tehtävänsä kuin valoista hoit- valojen hoitaminen. Rouva Guillaume on siis varapuhemies, mutta hän oli ihan valmis hoitamaan teidän kalvoesityksenekin. Olemmeko valmiita nyt? Olkaa hyvä, herra Wilson. Tervetuloa ja siitä vaan. Thank you. Kiitos hyvä eh, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On ilo olla täällä tänään. Itse nyt toimin IC3 päällikkönä. Eh, tänään, tämän vuoden alusta olen tässä tehtävässä ja aikaisemmin toimin Skotlannissa siellä. Myöskin vastasin kyberrikollisuuden ja muiden rikollisuuskysymysten tarkastelusta viimeisten 30 vuoden aikana. Mutta tässä hieman meidän vastuualueistamme, kun puhutaan kyberrikollisuudesta unionissa alareunasta löytyvät mandaattiin liittyvät kysymykset, eli korkean teollisuuden rikokset, eh, maksupetokset ja tietysti lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Kyberintelligens on tässä tärkeä kysymys. On ymmärrettävä, miten verkkoa käytetään rikoksissa. Ja meillä on myöskin yhteinen task force, JICAT. Siinä on 12 asiantuntijaa eri jäsenmaista ja tukevista maista. Ja yhdessä he pyrkivät ratkaisemaan näitä vakavimpia kyberrikoksia globaalistikin. Ja Viime vuonna todellakin 20 juttua käytiin läpi ja näistä 13 saatettiin päätökseen nelisen viitsen vuotta sitten varmasti näitä ei olisi voitu havaita, koska ne ovat niinkin monimutkaisia. Myöskin digitaalista ja dokumentaarista forensista tutkimusta toteutamme ja autamme näin jäsenmaita, sillä jäsenmailla ei välttämättä ole käytössään kaikkia välineistöä tehdä näinkin tärkeää tutkimusta ja tässä me voimme auttaa jäsenmaita. Tämän lisäksi pyrimme estämään verkkorikollisuutta ja tämä on yksi mielestäni tärkeimmistä osa-alueista, koska pyrimme estämään tapahtumia. Strateginen analyysi on myöskin tärkeä osakokonais- ja toisaalta kapasiteetin rakentamiseen liittyvät kysymykset. On tärkeää, että myös pienemmät jäsenmaat voivat tehdä hyvää työtä verkkorikollisuuden vastaisessa työssä. Ja hallinnollisesti teemme eh, hallitusten, eh, akateemisen maailman ja eri sidosryhmien kanssa läheistä yhteistyötä myöskin. Ja sitten eh, kerron hieman siitä, miksi olen nyt täällä. Tarkastelen hieman asiaa Oktaan kannalta. Kyseessä on strateginen hanke, eh, jota muotoillaan vuosittain. Ja strategisesti lähdemme liikkeelle kolmen neljän vuoden suunnitelmista. Eh, kyberrikollisuudessa kuitenkin muutokset ovat niin nopeita, että tarvitaan vuosittaisia uusia esityksiä, koska viime vuoden uhat eivät välttämättä ole enää ajankohtaisia tänä päivänä. Ja tärkeää on tässä todellakin katsoa, mitä tapahtuu EU-ssa. EU-poliittinen eh, toimintakenttä on tässä huomioita esimerkiksi, eh, miten arvioimme tilanteen, minkälaisia mahdollisuuksia ja uhkia on. Ja tältä pohjalta laadimme strategiset suunnitelmamme, sit, jotka liittyvät kaikkiin 28 jäsenmaahan, ja pyrimme sitten tältä pohjalta saamaan aikaan operatiiviset toimintasuunnitelmat. Ja näitä tarkistetaan sitten sitten säännöllisin väliajoin, jotta todellakin ne vastaavat tarkoitusta. Ja sitten vuotuinen on tämä sykli, niin kuin jo totesin. Operatiivista painopisteistä tämän vuoden osalta Eh, ne liittyvät mandaattiimme ensinnäkin lasten eh, hyväksikäyttöverkossa, eh, hyökkäykset verkossa, maksupetokset ja muut vastaavat rikokset. Voidaan katsoa, että tämän tyyppisiä ovat olleet verkkorikokset viime vuosina jos eh, katsoo laukkuihinsa eh, ja eh, mitä sieltä löytyy, niin tabletit, iPadit, kännykät ovat arkipäivää, löytyvät aina laukuistamme. Ja todellakin niihin kytkeytyy tämä ongelma myöskin verkkorikollisuudesta puhuttaessa. Ja siksi lainsäädännössä tarvitaan yhteistyötä lainvalvonnassa myöskin EU-välisesti. Ja sitten tärkeimpiin ongelmiin käyn ne tässä läpi. Ensinnäkin koodaus on meille tärkeä kysymys. Salaus on tärkeä asia. Jos esimerkiksi katsotaan yrityksiä, joihin on kohdistunut uhkia viime vuosia, vuosina. Europol ovat tässä tärkeitä tukitahoja myöskin kun salauksesta puhutaan, ja AISAN ja turvallisuusviraston kanssa tehdään yhteistyötä, ja on erittäin tärkeää juuri näissä kysymyksissä edetä EU-laajuisesti. Ja rikolliset sitten käyttävät näitä salauskysymyksiä hyväksi, ja se on suuri haaste. Parisen vuotta sitten oli ymmärrettä, oikein hyvin, miten tämä järjestely toimi ennen kuin pystyi puuttumaan asioihin, mutta nyt käytössä on monia uusia sovelluksia ja malleja, joiden pohjalta voidaan menetellä myös automaattisesti. Ja näin nyt sitten meitä meihin kohdistuu monenlaiset haasteet eri tasoisesta rikollisuudesta puhuttaessa juuri siksi, että näiden salausmenettelyn osalta tilanne on muuttunut. Ja on tärkeää, että henkilökuntaa koulutetaan oikein, jotta he osaavat hyödyntää teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta eh, todellakin tarvitaan eh, monen tyyppisiä menettelyjä ennen kuin onnistutaan puuttumaan tämän tyyppisiin rikoksiin. Ja tärkeä osa-alue työssämme eh, liittyy myöskin rikoksen palveluna on törmätty tilanteeseen, jossa teknologista osaamista tuli olla tosi paljon ennen kuin pystyttiin kyberrikosten puuttumaan, mutta nyt on mahdollisuus mennä eh, online-pohjaisesti eh, eh, millä tahansa sivustolle ja ostaa sieltä tietoa. Teknistä tietoa ei välttämättä enää tarvita. Ja tämä on yksi niistä syistä, miksi onkin alettu ymmärtää paremmin, missä laajuudessa kyberrikollisuutta esiintyy EU:ssa. ssa ja sitten näitä eh, pimeän verkon eh, laajoja osuuksia. Se on myöskin suuri ongelma, mutta on ymmärrettävä, että tässä ei puhuta pelkästään kyberrikollisuudesta, vaan todellakin tämä liittyy eh, kaiken tyyppisiin rikollisuuden muotoihin. Kun puhutaan myöstä markkinoista, niin pyritään peittämään eh, nämä sivut ja niiden käyttömahdollisuudet, mutta kuitenkin olemme havainneet, että huumekauppaa, asekauppaa eh, ja tietoilla tietokauppaa ja muuten laittomien tuotteiden kauppaa käydään enenevässä määrin netin kautta. Ja myöskin eh, lasten, lasten, lapsiin kohdistuvat rikokset monesti tapahtuvat juuri tällä tavalla netin kautta. Ja tällä tavalla rikolliset ovat alkaneet avaamaan eh, myyntimarkkinoita netissä ja meidän tulee katsoa, miten eh, lainvalvonta voi paremmin puuttua tähän kysymykseen, sillä kun tutkintaan mennään, ei välttämättä vielä tiedetä, mihin tämä markkinointi pohjautuu ja ainoastaan tutkimalla etsimällä on toivottava, että löydetään syitä ja menettelytapoja ja sitten toivottavasti onnistutaan sulkemaan nämä sivustot mutta ne ovat kuitenkin jatkaneet toimintaansa ja juuri näiden kysymysten tutkintaan tuleekin panostaa tulevaisuudessa. Sitten kun tarkastellaan e, lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyviä rikoksia, tämä on yksi suurimmista haasteista tänä päivänä. Ensinnäkin vuonna 2015-2016 asian puututtiin ja eh, seksuaalista eh, pakottamista eh, netissä todellakin esiintyy. Ja netin kautta välitetään esimerkiksi valokuvamateriaalia ja myöhemmässä vaiheessa lapsiin otetaan yhteyttä tai pyydetään joskus jopa maksua näiltä tai erityyppisiä rikoksen muotoja ilmenee. Ja tämän tyyppinen menettely on johtanut jopa lapsien itsemurhiin ja tämä on todellakin huomattava ongelma. Sitten väärinkäyttö, kun puhutaan laillisista alustoista. Esimerkiksi eh, pedofilit voivat näillä foorumeilla esittää erilaisia profiileja itsestään, ja tämä on myöskin suurin haaste meille sitten lasten seksuaalista hyväksikäytöstä myöskin videomateriaalia julkaistaan varsinkin eh, kehitysmaiden lapsia käytetään tällä tavalla hyväksi on mahdollista online-pohjaisesti eh, saada seksipalveluja esimerkiksi filippiiniläisiltä lapsilta. Tämän tyyppisiä palveluja on mahdollisuus hankkia ja todellakin on tärkeää selvittää, mitä näillä foorumeilla tapahtuu. Ja lainvalvonnan tulisi nimenomaan panostaa näihin kysymyksiin. Europol keskittyy ja ESE3 keskittää myöskin uhrien tunnistamiseen. Meillä on erilaiset tekniset välineet, e, jotka mahdollistavat sen, että voimme valokuvat linkittää muuhun, muuhun tutkintamateriaaliin. Ja viime vuonna perustettiin Task Force myöskin, ne 24 eh, jäsentä oli yhdessä kahden viikon ajan tässä Task Forceissa, ja 25 lasta onnistuttiin tunnistamaan tämän hankkeen yhteydessä, eh, jotka olivat siis uhreja ja tässä linkitettiin toisiinsa eh, valokuvamateriaali ja toisaalta todettiin sitten, että eh, tai löydettiin sellainen ryhmä, Japanin poliisi löysi ryhmän, joka oli usean vuoden ajan käyttänyt hyväksi 44 lasta ja tällä tavalla todellakin pyritään eh, suojelemaan lapsia. Ja on tärkeää lisätä tietoisuutta eh, lapsen hyväksikäytöstä ja käytteistä. Eh, on ymmärrettävä, kuinka he ovat yhteydessä toisiinsa. Heillä on tietyn tyyppiset tavat käyttää eh, salausmenettelyjä ja muita. Ja näillä foorumeilla helposti, näille ei helposti pääse sisälle, jos yksi verkon käyttäjä tai foorumin käyttäjän epäilyttävä, niin nämä pedofiilit kyllä ymmärtävät, että silloin saattaa syntyä uhka koko tälle sivustolle. Ja sitten vielä eh, korkean teknologian menetteistö vuonna 2015 eh, on törmätty siihen, että tämä ilmiö on kasvanut koko ajan. Eh, on todettu, että vuonna 2016 eh, kohdennettuja iskuja on ollut enemmän kuin ennen. Eli tämän tyyppiset menettelyt saattavat aiheuttaa huomattavia kustannuksia varsinkin eh, PK-yrityksille ja haittaa eh, yrityksille. Ja todellakin Täällähän eh, sairaalat ovat joutuneet näiden iskujen kohteeksi ja menettäneet näin ollen esimerkiksi eh, huomattavia määriä eh, aineistostaan. Ja mm, esimerkiksi sairaaloista puhuttaessa tämä saattaa johtaa jopa ihmisuhreihin. Tämä on todellinen uhka ja kasvava ongelma ja yksi tärkeä prioriteetti myöskin Tietenkään aina ei puhuta vain huonoista uutisista. Olemme olleet yhteydessä esimerkiksi teollisuuteen ja Alankomaissa tätä menettelyä on kehitetty. Eli lunnaiden kerääminen on todellakin ongelma. On katsottava, kuinka tätä asiaa tulisi tarkastella meillä on 25 eh, miljoonaa isku, osumaa löytynyt eh, netin kautta kesästä alkaen. Hyvänä uutisena voidaan kuitenkin todeta, että eh, eri jäsenmaat ponnistelevat tämän asian eteen ja olemme saamassa mukaan myöskin eri teollisuuden edustajia. Ja tässä nimenomaan yksityis, julkis kumppanuudet ovat tärkeä asia, Ja sitten se, miten kyberrikollisuus ja terrorismi ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Terroristit eivät ole ilmeisesti verkon kautta iskuja vielä toteuttaneet tähän mennessä, mutta kyberrikollisuus kuitenkin on sellainen asia, että tämäkin on vain ajan kysymys. Ja varmasti jossain vaiheessa joudumme tilanteeseen, jossa kriittiset infrastruktuuritkin ovat iskujen kohteena esimerkiksi eh, asemyynti eh, netin kautta on tietysti asia, joka on selvässä yhteydessä myöskin Euroopan terrori-iskuihin. Myöskin eh, salasta käytetään enenevässä määrin ja varsin usein on havaittu, että terroristitkin ovat tätä käyttäneet – ja terroristilla on tietoja siitä, miten näitä salaustekniikoita hyödyntää. Mutta tärkeää on tehdä mahdollisimman laajaa yhteistyötä ja sosiaalisen median ja teollisuuden alojen mukaan tulo tähän yhteistyöhön on myöskin äärimmäisen tärkeää. Viimeisimmät esimerkit siitä, miten nopeasti tilanne muuttuu, kyberrikollisista puhuttaa, löytyvät tästä. Eli hyökkäykset palveluihin varsin eh, eh, monia tietokoneita eh, valvotaan näiden hakereiden toimien kautta. Esimerkiksi tietyt nettisivut blokataan, mutta Viimeaikainen kehitys osoittaa sen, kuinka internetin ovat yhteydessä kaikki nämä eri menettelyt. Eli varsin monet laitteet ovat kytköksissä internetin maailmanlaajuisesti voidaan katsoa, että näitä on 15 miljardia ja 30 miljardia varmasti, kun tässä vielä muutama vuosi mennään eteenpäin. Eli e, turvallisuudesta ei voida puhua ja todellakin nämä kaikki laitteet ovat silloin e, mahdollisesti alttiita kyberhyökkäyksille esimerkiksi e, itäisellä USAn rannikolla jokunen viikko sitten jouduttiin sulkemaan yhtiötä ja Liberia myöskin kokonaan jäi internetpimentoon siksi, että se oli joutunut tällaisten laitteisiin kohdistuvien hyökkäysten kohteeksi. Kuormitus kasvaa koko ajan ja meidän on keskityttävä näihin kysymyksiin ja mietittävä, miten hoitaa ne, koska tällainen uhka tulee säilymään ja saattaa todellakin aiheuttaa riskiä maan vakaudelle kun tarkastellaan yhtenäistä digitaalista eh, eh, strategiaa EUlle. 415 miljardia eh, on suunniteltu tai ajateltu olevan hyöty kun puhutaan taloudesta, mutta erittäin verkostot ovat turvalliset, koska muutoin ei voida luottaa nettipohjaiseen toimintaan eikä voida saada sitä hyötyä internetistä, mikä muuten olisi mahdollista. Olemme isänkin verin läheisessä yhteydessä, jotta saataisiin käsiteltyä nämä ongelmat ja katsomme, miten verkkojen turvallisuutta voitaisiin parantaa. Pitkään on toimittu erillisesti, mutta nyt sitten eh, ja lainvalvontaviranomaiset ovat pyrkineet eh, tunnistamaan rikolliset ja nyt on tarve yhdistettävä voimavarat ja mahdollistettava yhteistyö. Meidän on kehitettävä ajatusta siitä, että e, kyberhyökkäyksistä on suuret seuraamukset ja todellakin tarvitaan läheistä yhteistyötä EU:ssa, e kun maailmanlaajuisesti ja Euroopan laajuisesti pyritään näitä tietokone- tulee liittyviä kysymyksiä ratkaisemaan. Ja lopuksi toteaisin, että tässä on alueet, joita haluamme tarkastella tämän ja ensi vuoden aikana. Ensinnäkin kapasiteettiin liittyvät kysymykset. Olemme eh, vahvoja vain, jos meillä on riittävästi kapasiteettia. Me pyrimme nimenomaan löytämään yhteiset nimittäjät ensi kolmessa ja saattamaan ne riittävän korkealle tasolle, jotta voimme eh, tärkeimpiin kysymyksiin puuttua. Tietysti myös ennaltaehkäisy on erittäin tärkeä asia eh, jos siihen päästään, aina vain parempi, mutta asioita on tarkasteltava EU-laajuisesti ja tarvitsemme uusi sukupolvi ymmärtää internettiä ihan eri tavalla ja monissa maissa opetetaan kieliä lapsille, mutta minä katsoisin, että tämän vuosituhannen kieli on netin kieli ja todellakin tällaisia koulutusohjelmia tarvitaan ja on myöskin koulutettava yritysmaailmaa ja toisaalta lisättävä poliisien koulutusta. Nämä ovat kaikki haasteita. Ja kun puhutaan kumppanuuksista, on ymmärrettävä, että laivanvalvontaviranomaiset eivät voi toimia yksin, vaan tässä tarvitaan yhteistyötä hallituksiin ja akatemioihin päin. Ja tällä tavalla voidaan yhdessä parhaiten puuttua näihin eh, nettirikollisuuteen liittyviin ongelmiin. Meidän on ymmärrettävä, mitä seuraa nettirikoksista. Meidän on todellakin mietittävä, millä tasolla asioihin tulee voida puuttua. Ja kyberrikollisuudessa eh, eh, suurin haaste liittyy juuri siihen, että mitään maarajoja tämän tyyppinen rikollisuus ei tunnista eikä tunnusta. Lainsäädäntöä, hyväkin lainsäädäntöä on EU:ssa jo, mutta tain, täytäntöönpanon on kiinnittävä huomiota, mutta koko ajan kaikki muuttuu, taktiikat muuttuvat ja on erittäin tärkeää, että huomioimme muuttuvan tilanteen tarvittaessa. Nyt sitten lopuksi tähän Palapelin pitkälti lainvalvontaviranomaisilla oli hallussaan muutama osainen ja sitten taas kyberikoksista vastaavilla yksiköillä tietyt osaset ja sitten teollisuudesta vastaavilla yksiköillä muutama, mutta nyt olemme ymmärtäneet ja huomanneet, että näissä yhteyksissä meidän on vaihdettava tietoja ja saatava yksi yksikkö käsittelemään näitä. EC3 rooli on tässä varsin tärkeä. Todellakin tärkeää olisi, että puhaltaisimme yhteen hiileen ja ryhtyisimme yhdessä näitä palasia kokoamaan, sillä muutoin emme koskaan voi saada selkeää kokonaiskuvaa kyberrikollisuudesta. Mutta tärkeää olisi, että saisimme niin paljon palasia kokoon, että pystyisimme yhdessä tätä ilmiötä vastaan taistelemaan. Lopuksi vielä toteaisin, että toivottavasti nyt vaikutelma ei jäänyt sellaiseksi, että eh, tilanne on pelkästään huono. Ei, kyllä me voimme edetä asioissa, eh, mutta on erittäin tärkeää, että toimitaan hyvin ja on erittäin tärkeää, että eh, saadaan liian riittävän tärkeä ja korkea profiili näille menettelyille. Jos esimerkiksi EC3 Europol viittauksia seuraatte, niin viikoittain esitämme sitä kautta tietoja. Eh, ja tiedot ovat sellaisia, että eh, saatte selkeämmän tiedon tilanteesta ja sen kautta sitten voitte helpottaa ja parantaa omaa ja perheidenne turvallisuutta. Ehm, kiitoksia kovasti edustaja Wilson tästä edustajasta. Meillä nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä, tehdä kommentteja. Edustaja Boni ensimmäisenä. Thank you very much for your presentation and very comprehensive. Kiitoksia alustuksesta ja kokonaisvaltaisesta näkemyksestä. Arvostan kovasti EC3 työtä, että sellainen ylipäätään on olemassa. Muutama kommentti ja kysymys. Ensinnäkin, minkälaisia uusia toimenpiteitä Europol ja EC3 on käyttänyt ennaltaehkäisyn nimissä? Se on yksi tärkeimpiä asioita kuitenkin. Miten ennaltaehkäisy voidaan vahvistaa? Toiseksi, miten saadaan kaikki kumppanit mukaan? Nyt sitten kumppanuuksia. Kumppanuus on tärkeässä asemassa. Miten saada kaikki kumppanit mukaan jotta voidaan estää verkkorikollisuutta. Käyttäen myös tietoisuutta hyväksi, tehden riskiarviointia kaikilla tasoilla, valtion tasolla, paikallisyhteisöissä, yrityksissä ja myös kysy- yksilöiden tasolla tämä kysymyksenä. miten yhteistyötä vahvistaa lainvalvontaviranomaisten ja yksityisen sektorin välillä. Kolmanneksi te totesitte, että salausta käytettäisiin. Olen tästä samaa mieltä. Mutta miten salauksen purkamista sitten hyödyntää? Minkälaisia puitteita tarvitaan, jotta se olisi vaikuttavampaa? Neljäs kysymys liittyy pimeään verkkoon ja pimeään markkinaan. Miten torjua pimeän verkon kehitystä yhdenmukaistamalla paremmin kaikkia välineitä EU-tasolla? Minusta ei ole riittävästi yhteistyötä. Me ei ole yhdenmukaisettu riittävästi, kun käytetään monia uusia välineitä. Viidenneksi vielä kun mainitsit jatkossa sellaisen mahdollisuuden, että voitaisiin miettiä, mikä on terroristien verkkoiskujen vaara. Siitä jotain halusin kuulla lopuksi esineiden internetistä ja palvelunestosta. Jotain te jo kerrottekin tästä suhdesta palveluneston ja esineet internetin välillä. Pitäisikö sitä työstä myös Itressä esimerkiksi? Me keskustelemme roboteista ja niin edelleen. Mielestäni tämä esineiden internet ja palvelunestoasiat koskisi varmasti meitä kaikkia selvästi. Me, me tarvitsemme kyllä lainsäädäntöä, ratkaisuja, joka olisi alusta lukien varmempaa. Uh, Kiitoksia edustaja Boni, edustaja Sippel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch vor einigen Monaten... Kiitos. Vielä muutama kuukausi sitten olisin todennut, että ensin on selvitettävä äh, sitä, mistä on kyse kyberrikollisuudessa. Mutta äskeinen alustus teki selväksi sen, että kyseessä ei ole täysin uusi ilmiö, vaan vanhat rikokset, eh, joista nyt hyödynnetään digitaalista maailmaa ja näin ne ovat eh, laajemmat kuin ennen. Enää ei tarvitse mennä fyysisesti pankkiin eh, tekemään pankkiryöstöä, vaan asian voi hoitaa omalta kotisohvaltaan käsin hakeroimalla nettiä, nettipankkia käyttävän ihmisten tilejä. Eli tältä osin käyttötavat ovat muuttuneet. Ja kysyisin seuraavaa. Onnistummeko eh, poliisin voimavaroin eh, reagoimaan tähän ongelmaan? Ja te olette varmasti samaa mieltä kanssani siitä, että siinä ei onnistuta. Rabon tässä mainitsikin robotiikan jo. Eihän kukaan tällaista halua varastaa, mutta mitä tapahtuu, jos eh, tapahtuu hakkerointia ja sitten robotti toimii e, eri tavalla kuin mitä on tarkoitettu ja tämähän on huomattavaa kiristystä yritykselle. Varsin usein e, on varastettu potilastietoja sairaaloilta ja näin sitten kiristetään sairaaloita, eli joko maksaa tai e, muussa tapauksessa tiedot julkaistaan. ja pankkeihin kohdistuvat hyökkäykset, infrastruktuurihyökkäykset, kommentoittekin jo näitä, ja kysyisin seuraavaa. Onko mahdollista, että toimijat eivät välttämättä ole valmiita, mitä tulee tietosuojaan ja tietovarmuuteen, eivät todellakaan kiinnitä huomiota riittävästi näihin kysymyksiin, ja kun ei ole tietoa näistä tietosuojan liittyvistä kysymyksistä, niin ihmiset eivät suojaa tietojaan, vaan jättävät kaikki auki ja rikollisten on helppo saada pääsy näihin tietoihin ja sitten manipuloida niitä. Mitä tulee lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, niin ennen vanhaan tilanne oli sellainen, että ennen kuin koulu alkoi, harjoiteltiin koulumatkan kulkemista, koulutietä nyt sitten eh, lapset viedään autolla koulupihalle eikä tarvitse enää opetella koulumatkan kulkemista. Ja tämä Tähän voi rinnastaa myöskin eh, uusien medioiden käytön. Eh, vanhemmat eivät näistä härveleistä paljoakaan ymmärrä ja lapset sitten käsittelevät ja pelaavat näillä itsekseen ja kukaan ei oikein tiedä ja ymmärrä minkälaisia vaaroja ja uhkia näiden laitteiden käyttöön liittyy ja lapset eivät tästä myöskään oikein tiedä eivätkä tiedä kenen kanssa puhua asiasta. Eli media laitteiden hallinta ja osaaminen. Mitä mieltä olette? Olisiko mahdollista olla yhteydessä kouluihin, vanhempiin ja toisaalta palvelujen tarjoajien miettiä, miten tiedottaa ja kouluttaa paremmin lapsia ja nuoria ja tehdä heidät tietoiseksi siitä, että kaiken sisällön suhteen on osattava olla riittävän varovainen. Sitten salauskysymys. Tämä on ongelma, mutta en ajattele tässä pelkästään pankkeja ja suuryrityksiä. Nehän varmasti käyttävät salausmenettelyä, ainakin toivottavasti, mutta ehkä eh, ihan tavalliset kansalaisetkin voisivat näitä käyttää. Ei siksi, että heillä on suuria salaisuuksia tai että he ovat rikollisia, vaan siksi, että haluavat ehkä suojata omaa yksityisyyttään koska eh, varsin usein rikolliset eh, haluavat näihin tietoihin päästä käsiksi myöskin, ja tämä on haaste myös. Eli tässä todellakin tarvitaan yhteistyötä ja miten sitten eri toimijat, teollisuuden alat muun muassa ovat valmiit tähän yhteistyöhön osallistumaan, kun tietojen tietosuojakysymyksistä puhutaan. Onko mahdollista eh, varmistaa tiedot eh, mutta toisaalta eh, kuitenkin päästä rikoksen tekijöiden jäljille. Uh, Mrs. Chinichi, please. Kiitoksia. Birgit seuraavana. Kiitos vieralle hyvin kattavasta alustuksesta. Todellakin teema varmasti aiheuttaa huolta. Ei vain parlamentin jäseninä, vaan kansalaisina vanhempina. Minä uskon, että voitaisiin väittää, ja on väitettykin, että verkkorikollisuus on järjestetyn rikollisuuden uusi rintama. Se on rajat ylittävää kansainvälistä rikollisuutta. Eli sen torjumiseksi tarvitaan merkittäviä ponnisteluja, mukaan lukien yhteistyö kaikilla tasoille, eri maissa tietysti. No paljon kollegat jo tässä toivatkin esille, mutta minä kyllä ennaltaehkäisystä puhuisin hetkisen. Te puhuitte ja Birgit puhui myös tästä ennaltaehkäisystä koskien alaikäisiä varsinkin. Todellakin he ovat kaikkein haavoittuvimpia, kun ajatellaan tämmöisiä rikoksia, joita voidaan tehdä heitä vastaan verkossa. Täällä puhuttiin väkivallasta, sukupuolisesta hyväksikäytöstä, mutta on myös verkkokiusaamista ja valitettavasti on uhria syntynyt senkin myötä. Jotkut ovat jopa kuolleet tällaisen vainoamisen vuoksi. Ja totta kai se on nähty myös eri viestimissä selvästi. Ja meidän täytyy jotenkin pystyä auttamaan alaikäisiä käyttämään oikein verkkoa ja sosiaalista mediaa. Eikä se ole helppoa, kuten Birgit jo totesikin tässä. Todennäköisesti ei se onnistu koulussakaan, tai sitten pitäisi jonkinlaista valistusta tarvittaa vanhemmille, että olisivat vähän valppaampina ja tajuaisivat myös vaarat, joita verkossa on. Mutta mietin vain, miten sitten voitaisiin tehdä ennaltaehkäisyn hyväksi, kun ajatellaan, miten nopeasti tekniikka kehittyy. Ja kuten tekin totesitte, jatkuvasti päivittäin tulee uusia vaaroja vastaan. Olemmeko valmiita siihen? Yliopisto ehkä voi auttaa, yliopistoväki voi auttaa, tutkimus voi auttaa, voidaanko torjua tällaista rajat ylittävää järjestetyn rikollisuutta tässä muodossa niillä välineillä, joita on käytetty muilla aloilla ja hyvinkin tuloksin Viittaan esimerkiksi ilmiantajiin, onko mahdollista käyttää jotain tämmöistä välinettä. Meillä on Europolkin olemassa välineitä siellä, mutta voidaanko ennaltaehkäisyn hyväksi niitä myös käyttää? Mitä me voimme tehdä parlamentin jäseninä puolestaan tukiaksemme tämän tyyppistä työtä rajat ylittävän kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi, kun se toteutuu verkossa? Grazie. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Gion viimeisenä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä. Tässä kertomuksessa on useita suosituksia siitä, millä tavalla koordinoidaan ja millä tavalla sitten käsitellään näitä asioita. Puhuitte näistä erityisesti otitte sille lainsäädännön. Ja kun katsotaan näitä eri osioita tässä kysymyksessä, tarkastellaan soluttautumista, pimeää verkkoa, infrastruktuurin suojelua, todisteiden hankintaa, kenttäkäytäntöjen kriminalisointia. On paljon erilaisia käytäntöjä, jotka on tässä otettu esille. Samalla, jos olen sanonut oikeaa tietoa, meillä on Budapestin yleissopimus, joka mahdollistaa nimenomaan sen, että voidaan keskittyä tietoverkkorikollisuuteen ja katsoa sitä, millainen tämä kansallinen lainsäädäntö on. On siis hyvä ymmärtää se, että mikä yhteys tällä on tuohon yleissopimukseen ja näihin, nämä käytännöt jotka eivät ole aina eri jäsenvaltioiden käytössä. Onko teillä näkemys siitä, millä tavalla tämä toimii, vai pitääkö tämä kysymys jättää sitten komissaarin vastattavaksi myöhemmin? Mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta? Thank you. Is everyone done? No, olivatko siinä kaikki puheenvuoropyynnöt? Ja sen mukaisesti, mitä tässä Guillaume ajatteli kysyä, niin tämä teidän esityksenne. Olin äskettäin seminaarissa, jossa käsiteltiin näitä kysymyksiä. Siellä oli paljon tietoverkkorikollisuuden asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä, kuten myöskin lainvalvontaviranomaisia. Ja siellä puhuttiin siitä, miten monimutkainen, siellä mainittiin siis Budapestin yleissopimus, mutta myös äh, miten monimutkainen lainsäädäntö tällä alalla on. Ja me olemme kiinnostuneita laivalvonnasta ja tietysti myöskin tästä tasapainosta, jonka juuri mainittiin. Kun puhutte lainsäädännöstä ja otetaan huomioon se, että se mitä te teette on operatiivista täytäntöönpanoa ja lisäarvon luomista jäsenvaltioiden toimille, mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mistä olisi enemmän hyötyä tulevan lainsäädännön puitteissa? Koska suurin osa tästä koskee nimenomaan yleissopimuksia eikä niinkään eurooppalaista lainsäädäntöä. Mistä olisi hyötyä ja mikä olisi hyödyllistä? Mainittiin, mainitsi esimerkiksi hakkerauksen. Mistä olisi hyötyä? Minkälaista lainsäädäntöä tarvittaisiin tämän kaltaisten kysymysten torjumiseen, jos kysymys on pikemminkin siis lainsäädännön luomisesta eikä operatiivisesta toiminnasta? Thank you, Chair. Thank you, ladies and gentlemen. I will... Kiitoksia. Kovasti yritän vastata ne siinä järjestyksessä, kun ne tänne kirjasin. Ensinnäkin herra Bonille kiitos ajatuksesta, että verkkorikollisuus... Ei, anteeksi, väärä kysymys. Se olikin toinen kysymys se. Ennaltaehkäisy siis. Miten kohentaa ennaltaehkäisyä? EC3 on on tietenkin paljon muitakin voimavaroja, ja se kolmosen kauttakin voidaan sitä hyödyntää. Siellä on iso kirjo tietoa, jolla voi suojautua, puolustautua. Hyvä uutinen tässä on, että on hyvin yksinkertaisia perusasioita, joilla voi puolustautua monia uhkia vastaan. Salasanat ja virusohjelmien päivittäminen ja käyttöjärjestelmän päivittäminen, se ehkä uhkaa jo torjuu 80 prosentilla, ja tätä me pyrimme myös ihmisille selittämään – jäsenvaltiolla on omia voimavaroja ja ne on käännetty eri kielille. Eli pyrimme välittämään tätä viestiä. viestiä. Lokakuussa meillä oli kansainvälinen turvallisen internetin kuukausi ja verkossa oli paljon tietoa ihmisille, jotta ymmärtäisivät paremmin. Ja yksinkertaiset asiat, Twitter-tili, ei se ole kauhean teknistä. Ihmiset oikeastaan sulkevat silmänsä, kun puhutaan tekniikasta. Heidän pitäisi ymmärtää, EC3 rooli on ennen kaikkea olla rekisteri päivitetylle tiedolle. Elinkeinoelämä yliopistoväki toteaa näin ja on nähty tämä kautta maailmaa. Me puhuimme kaikkien osapuolten mukana olosta vähän samansuuntaisesti. Meillä on Europolissa ryhmä, joka on käyttäjäryhmien kokoava yliopistoväkeä kautta EUn. Käytetään heidän tietojen taitoaan. He antavat meille neuvoa. He ovat vastuussa paljon olet myös Ioktasta. Eli siellä on yliopistoväkeä taustalla. Sitten elinkeinoelämä ja verkosto, palveluntarjoajat, viestimet, rahoitusala ja internetturvayritykset omina ryhminään kolmesti tapaavat, Europolissa esittelevät löytöjään. He ovat myös käytettävissä muutenkin, että voidaan asiantuntemusta hakea heiltä. Hiljattain teemme yhteistyötä turvayhtiöiden kanssa, jotta voitaisiin haittaohjelmia torjua. Yksityiskohtaisesti käyty keskustelu, eli kootaan yhteen lainvalvontaa, yliopistoväkeä ja elinkeinoelämä, minusta se on erityisen tärkeää jatkossakin. Salauksestakin puhuitte. Äärimmäisen tärkeä sekin. Ja minä kovasti ajan tätä asiaa. Jos kaikki olisi salattu, se olisi paljon parempi. Ja puhuitte tästä, miten rikollisetkin sitä käyttävät hyväkseen. Totta kai teknisen keinon ei aina voida selvittää tämä Salaus on tehokasta ja vaikuttava. Meidän täytyy olla vielä vaikuttavampia, käyttää, ymmärtää paremmin, miten ihmiset salasanoja laativat. Meidän täytyy parantaa teknisiä voimavarojamme ja miettiä ehkä ei pelkästään omia varoja, vaan että verkossa olisi pilvipalvelimissakin erilaisia käsittelykeinoja. Ja kun päästään kvanttitietokoneistukseen, niin sieltä kyllä sitten löytyy, mutta ennen kuin siihen päästään salauksessa, niin siellä tulee ehkä rima jo korkealla vastaan. Ei minulla ole ihan suora vastausta tähän, mutta meidän täytyy paremmin virkamiehiä kouluttaa. Ihmiset ovat tietoisempia ja fiksumpia siinä, mitä tekevät. Useita kysymyksiä moneltakin jäseneltä liittyy yhdenmukaistamiseen – lainsäädännössä ja siinä, mitä ylipäätään teemme. Minusta pimeät markkinat ovat hyvä mahdollisuus selvittää tätä. Totta kai täällä julkisesti en halua mennä yksityiskohtiin, mutta se, että siellä mahdollisesti käytä peitejärjestöjä ja peitetoimia, kaikki maat eivät sitä salli. Ongelmana on myös se, että jäsenvaltiot kyllä käynnistävät tutkinnan, mutta tulee paineita, vähän voimavaroja, ja jos eivät pysty sitten todeta, että esimerkiksi jokin kone toimii heidän maassaan, niin se on ongelma. Ja kaikkien ei voida sanoa, että se on sinun ongelmasi, hoida sinä se. Me tarvitsemme ehkä EC3 keskitetympää koordinointiroolia yksilöidä, kuka parhaiten pystyisi hoitamaan sen ja sitten olla yhdessä, yhteydessä jäsenvaltioihin, jotta siihen paremmin puuttua. Puhuitte terroristiiskuista verkossa. Michael Mavretti on aikaisemminkin ollut täällä puhumassa asiasta. Siis on mahdollisuus, että se leviää. Verkkorikollisuus on tavallaan palvelus, ja sitä voidaan käyttää rahoituksen rahaa hyödyn saamiseksi, mutta yhtä lailla terroristisiin tarkoituksiin. Minusta tärkeää tässä on, että kun nyt huomaan, että EC3 työtaakka kasvaa, niin emme pelkästään verkkorikollisuutta selvitä tai sukupuolista hyväksikäyttöä. 30-40 prosenttia menee siihen, että tuetaan henkilöstöä kaikessa rikollisuudessa, terrorismissa, vakavassa järjestelmärikollisuudessa ja myös tulijassa kaupassa. Sitten tuli useita kysymyksiä, jotka liittyvät esineiden internettiin. Se on oikeastaan taustalla siinäkin, mitä parlamentin tekee, jos ajatellaan EUn taloudellinen toimintakyky. Se riippuu monesti internetistä. Ja sitten todellakin tämä on suuri ongelma, että sinne internetin kaikki voi mennä pimeäksi. Meidän täytyy elinkeinoelämän ja palvelutarvin kanssa hoitaa myös tätä. Haluaisin, että olisi kannustimia. En usko, että tässä pitäisi kepillä lyödä elinkeinoelämää. Päinvastoin tarjoaa alalle kannustimia, että voidaan turvallisia välineitä tarjota lähtökohtaisesti, jos halutaan näitä laitteita esineitä internetissä, niin se tarvitsee paljon tutkimuksia. Minä esitin yhden esimerkin, 15 miljardia laitteita, 2020 ehkä 30 miljardia esineitä. Jos ei nyt ruveta toimimaan käytännössä, niin joudumme ihan sen 50 vuoden kuluessa. Ja sitten muutama muu kysymys sitten tämän uuden rintaman verkkorikollisuuden myötä. Minusta ei enää rintamia oikeastaan ole. Verkkorikoksen voi tehdä mistä käsin tahansa maailmalla ja vaikuttaa missä tahansa. Ja todellakin ja se on valtava haastekin siitä syystä. Kysytte siitä, miten sitten hoitajana ehkäisyä. Minusta sen pitäisi olla osa meidän lastemme kasvatusta varhaisesta iästä alkaen. Kun miettii lapsiaan, lapsenlapsiaan, niin olen aivan varma, että 3-4-vuotiaat pystyvät pelaamaan älypuhelimella tietokoneella ja ymmärtävät sen vaistonvaraisesti. Me tarvitsemme koulutusohjelmia, jotka antavat heille mahdollisuuden ymmärtää tämän, että voi pitää hauskaa. Meidän täytyy koululaisille ja opettajille osoittaa, kuinka on turvallista olla kadulla pyörällä ja uida. Verkossa on paljon uhkia meidän lapsille ja siksi kysyisinkin, miten voitaisiin vaikuttaa, kasvattaa lapsiamme kautta on. E Totta kai on erilaisia voimavaroja käytössä ja uskoisin, että meidän täytyy mennä kouluihin, alaasteille – ja yhtä lailla myös yliopistokoulutuksen parissa, niin että käytetään lahjakkaita opiskelijoita, jotka voisivat hyödyntää myös meidän talouttamme. Kysytte, miten selviydymme tekniikan nopeasta muutoksesta? Täytyy tehdä yhteistyötä elinkeinoalan kanssa, varsinkin tutkijoiden kanssa. Horisontti 2020 rahaston myötä meillä on valtavasti voimavaroja. Se on suurimpia rahastoja EU-ssa. Minä haluaisin, että enemmän siitä käytettäisiin ja oikeastaan tähän suuntaan halutaan viedäkin yhdessä yksityissektorin kanssa. Mielestäni näin voidaan saada jotain edelmiä tästä yliopistotutkimukseen ja elinkeinoelämäänkin yhteiskuntavastuun myötä. Ja näin opetetaan ihmisille, tuetaan elinkeinoelämää ja valmiuksia vahvistetaan. Kysyitte muistakin ilmiantajista. Skotlannissa meillä on ollut ohjelma tämän osalta ja siitä on valtavasti hyötyä, kun puututtu järjestetyn rikollisuuteen korkealla tasolla. Oli ihmisiä, joita vasta kukaan ei puhunut, mutta kun käytetään ilmiantajan ohjelmia, niin minä seuraan hyvin tarkkaan sitä myös verkkorikollisuudessa. Usein verkkorikolliset eivät tule vahvasta rikollistaustasta ja, ja, ja siksi on mahdollisuuksia luoda suhteita ilmiön osaltakin. Totta kai heitä kohtaan syntyy uhkia ja vaaroja, mutta siinäkin tarvitaan toimintaa. Jos ajatellaan iskuja kansallisiin perusrakenteisiin, ja ihan kuten totesitte, käytetään samaa taktiikkaa kuin käytetään järjestäytyneessä rikollisuudessakin tai terrorismissa. Joskus verkkorikokset ovat uudenlaisia, mutta ihan kokonaan uudenlaista lähestymistapaa ei tarvita. Again, there's a question put Ja sitten kysymys siitä, voidaanko haasteisiin vastata lainvalvontakeinoin. No ei tietenkään voi vastata. Toistan vain, että tarvitaan monia tahoja, julkisia tahoja, yksityisiä tahoja. Se on perustavanlaatuista, kun tätä mietitään. Paljon on kuultu siitä, että elinkeinoelämä ei ole mukana, mutta minä olen huomannut muut, mukavan muutoksen, että yhteistyö on paljon läheisempää, turvayhteisöt toimivat läheisemmin. Meillä oli Euroopassa pari vuotta sitten konferenssi, jossa oli rahoitusalaa mukana toisesta päästä pöytää ja sitten laivaltoviranomaiset, jotka kritisoivat toisiaan. Tänä vuonna oli sama konferenssi Rahoitusala esitti useita alustuksia siitä, miten tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa ja mitä hyötyä siitä on. Minä olen nyt huomaamassa, että tästä on nyt kannettu hedelmää ja että valtavasti potentiaalia tässä on. Ja parlamenttihan voisi kannustaa tähän suuntaan myös elinkeinoelämässä. Ei, koska kannustimien myötä minusta päästään ehkä tehokkaammin eteenpäin. Ja sitten verkossa tapahtuva seksuaalinen hyväksikäyttö ja kiusaaminen. Totta kai vanhempi täytyy kasvattaa lapsia, niin, ja kuten on tehty fyysisessä maailmassa. Mutta vanhemmilla tar- on oltava myös välineitä. Mutta kuten aikaisemmin totesin, usein lapset ovat teknisesti kyvykkäämpiä kuin vanhemmat. Minä olin mukana mielenkiintoisessa hankkeessa Skotlannissa, jossa lapsilla opetettiin 11-12-vuotiaille 12 viikon ohjelmassa verkkoturvallisuudesta. Ja sitten käänsimme sen nurin päin. Käytettiin lapsia hyväksi kouluttamaan vanhempia ja myös isovanhempiaan. 70 eivät välttämättä edes ymmärrä näitä, mutta tällaisen sosiaalisen kanavan kautta, kun 11-12-vuotias opetti vanhempiaan isovanhempiaan ihan perusasioita, niin siitä saadaan valtavasti hyötyä ja se onnistuu laajemmin kuin vain Skotlannissa. Minä haluaisin, että EU tarttuisi tähän. Käytetään lapsia voimavarana kasvattaa vanhempaa väkeä. coming to final point. Ja sitten vielä lopuksi puheenjohtaja teidän kysymyksenne lainsäädäntöpuolesta. Budapestin yleissopimus antaa hyvät puitteet toimia. Tehdään niin. Se kattaa laajalti EUn, taitaa olla pari vain, joka ei ole vielä siinä mukana, mutta ovat tulossa. Se on hyvä, että saadaan kaikki mukaan, mutta sen lisäksi haluaisin yhdenmukaistamistakin mutkikassa tutkinnassa, ehkä toimii, miten se toimii vaikuttavammin, miten rajat voidaan ylittää. Mielestäni tässä valoa on tunnelin päässä myös ajatellen eurojustia. Meillä on hyvin lahjakkaita juristeja siellä, joilla on teknistäkin taustaa, jotka ymmärtävät perusasiat. Eurojust on hyvässä asemassa arvioimaan myös tätä, että juristit lyövät viisat päänsä yhteen ja katsoa, mitä lainvalvonnassa saada aikaan ja tehdä suosituksia, miten se toimisi tehokkaammin. Jaha, siinä taisi olla suurin osa kysymyksistä, jotka tänne kirjasin. Well, thank you, uh, Mr. Wilson, very much for Kiitoksia edustaja Wilson siitä, että vastasitte näihin kysymyksiin myös näin yksityiskohtaisesti. Arvostamme sitä kovasti. Samalla saimme nähdä keskustelun näistä turvallisuuskysymyksistä. on tulee paikalle pian. Paljon sanon teitä myös Twitterillä, PC3 Europol. Ja mm, mielenkiintoinen äh, sivusto, paljon mielenkiintoisempi kuin Europolilla. Ne kollegat, jotka haluavat tätä seuralla, voivat niin tehdä. Toivotamme teille kaikkea hyvää työssämme EC3. Ja kiitoksia vielä kerran siitä, että tulitte tänne. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Hyvät kollegat, pieni tauko siihen asti, kun komissaari King tulee paikalle kello 10.30. Lyhyt tauki, jatka, tauko, jatketaan 10.30.

Dear colleagues, we're going to uh, begin on point seven. Uh, Hyvät kollegat, jatkamme kohdasta seitsemän. Meillä on vain tunti 15 minuuttia aikaa käytettävissä. Meidän haluan aloittaa oikea-aikaisesti rakenteellinen vuoropuhelu komissaari Kingin kanssa turvallisuusunionissa ja annan hänelle puheenvuoron välittömästi, jotta teillä on mahdollisimman paljon aikaa vastata kysymyksiin. Öm, komissaari Ken kävi täällä syyskuussa ja silloin hän ilmaisi, että hän halusi mahdollisimman nopeasti tulla tänne valiokuntaamme puhumaan. Hän on pitäytynyt lupauksessaan ja hän on nyt täällä paikan päällä. Kuten moni on nähnyt, hän on erittäin kiireellinen ja hänellä on ollut paljon yhteyksiä myös monien teidän kanssanne yksilötasolla. Ilahtuneena kuitenkin voi todeta, että hän on nyt koko valiokunnan edessä täällä keskustelemassa meille turvallisuusunionin prioriteeteista ja rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa. Ensin kuunnamme lyhyesti komissaarilta, sen jälkeen muutama kysymyskierros. Ensin koordinaattorit ja sen jälkeen kaikki kollegat. Voitte esittää kysymyksiä. Haluaisin pyytää teitä pitäytymään kahden minuutin puheajoissa. Ilmaiska, jos haluatte puhua nyt, ja siis ei saa puhua pidempään kuin kaksi minuuttia, koordinaattorit ja jäsenet. Ja jos nyt sitten voitaisiin näyttää, että kuka täällä haluaa puheenvuoron, ja jos meillä jää vielä aikaa, niin tietysti asia voidaan palata, mutta pitäydytään tässä kahdessa minuutissa. Komissaari tässä auttaa minua hallinnoimaan tätä. Oikein mukavaa, kiitoksia vain. No niin, hän nyt puhuu siis kymmenisen minuuttia ja sitten mennään eteenpäin. Komissaari, olkaa hyvä. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia kutsusta tänne tänään. Kuten olen todennut aiemmin, vastuuvelvollisuuteni teille on erittäin tärkeä osa työtäni. Ilahtuneena totean, että tällainen mahdollisuus tänä päivänä on. Ja jos vain jossain välissä onkin sellaisia asioita, jos haluat ottaa yhteyttä, niin ottakaa vain suoraan yhteyttä minuun luonnollisestikin tämänkaltaisessa muodollisessakin yhteydessä eri istuntojen välillä. Tärkeä viikko siis kyseessä. Vuosi on mennyt siitä, kun Pariisin iskut tapahtuivat. Varmaankin kaikilla meillä on edelleen mielessämme ne kammottavat kuvat Bataclanista, ravintoloista ja kahviloista. Ja vuosi myöhemmin ensi ajatukseni, kuten varmasti monien teidänkin, ovat niiden joukossa, jotka edelleen kärsivät tuon yön seurauksista uhrit, ne jotka menettivät ystävän tai rakkaansa, ne jotka loukkaantuivat, ne jotka kärsivät syvän psykologisen järkytyksen vain siitä syystä, että olivat tällaisen kammottavuuden keskiössä. Vastauksemme parsin uhrille oli vaikuttava, välitön, hyvin koordinoitu ja tehokas – itse asiassa se toimii mallina kaikille sille, mitä me pyrimme nyt EU-tasolla tekemään. Olemme terveysvastaisen direktiivin loppumetreillä, jossa ensimmäistä kertaa sitten erityisesti terrori uhrit on otettu huomioon. Ja heti kun näin tapahtuu, uhrien tulisi saada välitöntä apua tietoa oikeuksista, psykologista tukea ja näin käsitellään niitä, joihin tällaiset kammottavat iskut suoraan kohdistuvat. Siitä olematta ja riippumatta edistyksestä, jota on saatu aikaiseksi viimeisen vuoden ajan, kun on pyritty kohti tehokasta, kestävää turvallisuusunionia, terroriuhka on edelleen täysin olemassa – Joten en aio jälleen kerran toistaa täällä sitä, että me saamme aikaiseksi tuloksia, kun me tänä vuonna viemme loppuun kolme tekstiä, kolmen tekstin käsittelyyn, jotka ovat edessämme Schengenin rajasäännöstö, tarkistus, joka mahdollistaa ulkorajoilla järjestelmälliset tarkistukset. Se on mielestäni erittäin tärkeää, kun otetaan huomioon miten pitkälti tämä liittyy esimerkiksi palaaviin äh, vierasmaalaisiin taistelijoihin ja sitten tasaveroinen kohtelu äh, rikosoikeudellisissa tapauksissa esimerkiksi niiden kohdalla, jotka pyrkivät matkustamaan maasta toiseen. Ja lopuksi äh, tämä on tärkeä asia, kun päästään sopimukseen myös asedirektiivistä varmistaudutaan siitä, että kaikkein vaarallisimmat automaatti- ja puoliautomaattiaseet eivät ole helposti saatavilla. Kaiken kaikkiaan minusta meidän tulee jatkaa työtä sen suhteen, että tukitaan ne reitit, joita pitkin terroristit toimivat, ja sitten lisätään vastustuskykyämme. Kun me näin teemme, komission uusi työohjelma asettaa yksityiskohtaisesti meille suunnitelman sen suhteen, millä tavalla tulee edistyä. Tässä asiassa meidän tulee ensinnäkin vahvistaa ulkorajojemme turvallisuutta. Olen jo maininnut järjestelmällisten tarkistusten merkityksen, mutta myös lisänä tälle maahantulomasta poistumisjärjestelmälle, jota olette seuranneet. Komissio aikoo ehdottaa ensi viikolla myös eurooppalaista matkustustieto- ja lupajärjestelmää. Se mahdollistaa etukäteistarkistukset viisumialueilla silloin, kun kolmansien maiden kansalaiset matkustavat EU maihin. Lisäksi joulukuussa esittelemme ensimmäisen paketin, joka koskee teknisiä parannuksia Schengenin tietojärjestelmään. Sen avulla pyritään parantamaan sitä, millä, miten järjestelmä toimii, ja tässä pyritään hyödyntämään korkeatason työryhmän työtä ja ulkorajaturvallisuuden lisäksi käsittelemme myös sellaisia ongelmia, joista moni teistä on huolissaan, mukaan lukien ne, jotka liittyvät matka- matkustusasiakirjoihin ja turvallisuusasiakirjoihin. Näiden suhteen esitämme myöskin joulukuussa toimintasuunnitelman. Meidän täytyy myös vaikeuttaa terroristien rahoitusmahdollisuuksia ja rahapesun vastainen direktiivi komission puolelta on tässä suhteessa tervetullut se, pyrkii pureutumaan tähän terrorismin rahoitukseen ja joulukuussa aiomme esittää myöskin kriminalisoinnin silloin, kun kyseessä ovat laittomat kassavirrat, laittomien tuotteiden maahantuonti ja sitten pyrimme parantamaan varojen jäädytys- ja takavarikointisäännöksiä. Samalla pyrimme pureutumaan myöskin terrorismin ähm, aiheuttajiin, mukaan lukien radikalisointiin. Nämä ovat tärkeitä osioita meidän omalle turvallisuudellemme. Kuten keskustelimme aiemmin, mielestäni paras työ tehdään ihan paikallisesti ruohonjuuritasolla. EU voi tukea rahoittamalla ja edistämällä hyviä käytänteitä. Huomenna pidämme korkean tason konferenssin johon kokoontuvat yhteen politiikan tekijät, käytännön ihmiset ja asiantuntijat. Ja siellä voidaan arvioida sitä, mitä tähän mennessä on saavutettu ja asettaa suuntaviivoja sitten seuraaville vaiheille tässä työssä. Tuo konferenssin aikana tuo huippuosaamiskeskus on paikalla ja siellä kehitellään sitten työkaluja tässä suhteessa komissio käynnistää EU-jäsenvaltion eh, jäsenvaltioiden välisen tällaisen estotietopankin, joka saattaa kuulostaa aika hienolta, mutta tarkoituksena on siis vaihtaa parhaita käytäntöjä ja voimaannuttaa nuoria, jotta he voivat toimia myös paremmin radikalisoinnin torjunnassa. Toivottavasti voimme luottaa teidän sitoumukseenne tässä tärkeässä asiassa. Kuten totesin aiemmin, meidän täytyy myös investoida tähän vastustuskykyymme. Meidän täytyy vahvistaa EU-virastoja. Keskustelimmekin jo tästä. Viimeisen 6-7 viikon aikana olen saanut käydä kumppanuusvirastoissa, Europolissa, Eurojustissa, eu isossa ja EU-lisassa. Ja lisäksi olen saanut nähdä, miten kovasti ne tekevät työtä tässä suhteessa. Ja aion ehdottomasti ottaa asiakseni niiden tukemisen kaikin tarvittavin keinoin. Tämä sisältää myös sen, että hyödyntää kaikkia mahdollisuuksia, joita EUn, Europolin uusi puitteisto tarjoaa ja terrorismin vastainen keskus, parlamentaarinen, parlamentaarinen keskus kustelukokous myöhemmin tänä vuonna on tärkeä tässä suhteessa. Meidän täytyy myös pohtia sitä, millä tavalla parhaiten voimme vahvistaa Eurojustin roolia terrorismin vastustamisessa. Meillä on ollut hyvä ensimmäinen keskustelu ministeriden kanssa Luxemburgin neuvostossa viime kuussa. Ja mielelläni jatkan tätä keskustelua myös teidän kaikkien kanssanne ja kuulen teidän panoksenne siihen. Kuten keskustelimme aiemmin, työni keskiössä on täytäntöönpanoon keskittyminen siihen suhtaudun erittäin vakavasti. Kysymys ei koske pelkästään rikkomuksia. Eihän tässä ole kyse siitä, että pyrkisimme varoja keräämään, vaikka enkä suinkaan epäröi rokottamasta rikkomuksista silloin, kun se on tarpeen. Mutta kysymys on siitä, että meidän täytyy tehdä se tehtävä, jota me kaikki haluamme saada tehdyksi. Olemme tällä hetkellä tekemässä EU-PNR-järjestelmää, joiden avulla voidaan pureutua joihinkin ongelmiin, joita on syntynyt. Ja täytäntöönpano olisi tarkoitus panna käyttöön sitten kevääseen 2018 mennessä. Mielelläni puhun siitäkin lisää, jos haluatte. Tämän lisäksi meidän täytyy vielä jatkaa työtämme korkean tason työryhmässä, jossa käsitellään tietojärjestelmiä ja niiden yhteensopivuutta. Ryhmä on keskustellut siitä, miten tärkeää on parantaa tietojen laatua, tarjota rajavartioille, poliisiviranomaisille ja muille ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Siinä tarkastellaan myös sitä, että voitaisiin luoda tällainen yhden haun rajaliittymä, yksi portaali keskittyneeseen EU-hun EUn e tietokantoihin ilman, että muutenkaan vaikutettaisiin tiedon saanti tiedonsaannin helpo, helppouteen. Ja ensimmäinen väliaikaiskertomus tältä alalta tulee tänä, tämän vuoden joulukuussa, eli mielenkiintoista on keskustella myös siitä teidän kanssanne myöhemmin. Sitten viimeinen kohta, ymmärrän puheenjohtajan, on puhunut aivan liian pitkään, anteeksi. Halusin vain palata siihen sitoumukseen, jonka tein tuosta aivan alussa jonka tavoitteena oli tehdä kattava terrorismin vastaisen politiikan arviointi. Olen jälleen mielenkiinnolla saanut lukea vuoden 2011 parlamentin päätöslauselman, jossa on paljon yksityiskohtaisia suosituksia <clears throat> tämänkaltaisesta arviosta. Halusin vain todeta, että minun tavoitteenani on ensimmäinen päätelmäryhmä ja sen aikaansaaminen, jossa tarkastellaan tehokkuutta, joka EU-politiikalla on, joiden avulla estetään äh, terroristiskojen tapahtuminen ja suojellaan kansalaisiamme ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Haluaisin siihen saada mahdollisimman laajaa osallistumista, kun tätä työtä teen. Työskentelen yhdessä teidän kanssanne ja muiden kumppaneiden kanssa julkisten julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien erilaiset työpajat, joita järjestämme, joiden avulla määrittelemme millä tavalla parhaiten toimia ja viemme tätä työtä eteenpäin siis seuraavien kuukausien ajan. Kiitoksia kovasti siitä, että viitsitte kuunnella. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada tulla tänne tapaamaan teitä, puheenjohtaja. Kiitoksia, komissaari. Meillä on erittäin pitkä luettelo. eli luettelo nyt. Ja pitäytykää sitten kahdessa minuutissa, jotta komissaarilla on aikaa vastata. Mrs. Wickström, Mrs Ernst and Mrs Sargentini. And we begin with the EPP and Mrs Metsola. Thank you very much, uh, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari siitä, että pääsitte tänne tänään ja kiitos myös töistäni viime kuukausien aikana turvallisuustilanteen parantamiseksi. jotkut haluavat hyödyntää ihmisten pelkoja ja yhdistää pakolaiskysymykset terrorismiin. Ja tämä ei pitkältikään pohjaudu faktoihin, koska tässä puhutaan kahdesta eri asiasta ja erilaista lähestymistapaa näin tarvitaan niiden osalta. Ja tähän te varmasti yhdytte, niin kuin myös valiokuntamme jäsenet. Eli tähän on puututtava. Emme voi laittaa äh, sulkea, umistaa silmiämme siltä, että populismi nostaa päätään. Jos massamuuttoa rajoillamme tapahtuu, niin totta kai siihen tiettyjä riskejä liittyy ja tähän tarvitaan reagointia valtioita ja ihmiset myöskin pelkäävät ja valtioiden on todellakin täytettävä velvoitteensa, eh, jos nämä pelot ovat perusteltuja. Ja entry-exit-järjestelmä, eh, tiedot matkustajista ja eh, lupamenettelyt ovat näin ollen talpeen, eli tarkastukset ennen kuin kolmannen maan kansalaiset saapuvat EU-alueelle on tärkeä asia ja tärkeä väline. Toisaalta nyt kun Pariisin iskujen vuosipäivä lähestyy, meidän tulee katsoa, mitä olemme oppineet. Lainvalvontaviranomaisten eh, on voitava tarvittaessa vaihtaa tietoja ja tietojärjestelyjen ja järjestelmien tulee voida olla yhteen sopivia. Ja tähän ei ole vielä päästy. On tärkeää, että kansalaiset voivat luottaa käytössä oleviin järjestelyihin ja myöskin rajajärjestelmiin. Meidän on voitava olla askel edellä terrorijärjestöjen toimintaa. Uskoisin, että tähän liittyen tehdyt ehdotukset ovatkin askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Terroriskujen jälkeen yleinen turvallisuustilanne muuttuu. Ja aina aika ajoin on hyvä miettiä toimenpiteitä, joita ei välttämättä enää tarvita. Onko tarpeen vahvistaa, tehostaa sitä, mitä meillä on jo käytössä. Vasta tämän jälkeen voidaan selvitä, tarvitaanko jotain lisää toimenpiteitä selviäksemme uusista haasteista. Tässä aloitimme uusista toimenpiteistä, uudesta askeleista, PNRstä muun muassa. Eli ensimmäisten iskujen perään viime vuonna huomattiin, että tietoja ei jaettu jäsenvaltioissa, mutta ei varsinkaan jäsenvaltioiden kesken. Siitä on syytä ottaa vaarin, mutta en tiedä onko niin käynyt. Tietojen vaihto jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden kesken ei ole juurikaan muuttunut. Eli on kysyttävä, voimmeko vaikuttaa millään tavalla siihen, kun ajatellaan poliisiviranomaisia jäsenvaltioissa, heidän määräänsä ja pätevyyttään, niin ovatko valmiita tarttumaan näihin haasteisiin? Toiseksi, tietojen vaihdossa me tarvitsemme sekkaperäisempää ymmärrystä rakenteista ja toimintatavoista poliisivoimissa ja jäsenvaltioissa, eli täytyy eräänlaista Erasmus-ohjelmaa ehkä kehitellä poliisiviranomaisia varten, ei pelkästään päällystön tasolla, vaan ihan alemmallakin tasolla yhteistyötä tarvitaan enemmän, yhteisiä tutkintaryhmiä, jotta voidaan paremmin ymmärtää tilanne ja vaihtaa tietoja ihan käytännön työssä. Täytäntöönpanosta mainitsitte sen, että siis järjestelmää on täytäntöpantava ja käytettävä paremmin, mutta miten pitkällä siinä ollaan? voidaanko osoittaa, että PNR-kaltaiset uudet toimet mainitsitte, että haluatte taata täytäntöönpana, mutta minä oikeastaan kysyisin, olemmeko edes vielä varmoja, että tämä järjestelmä tuo lisäarvoa? En ole vielä sellaista huomannut. Ja olen lopettelemassa jäsenvaltiot eivät sitä usko myöskään, koska eivät kovin kiiruusti ole täytäntöpanemassa tätä toimenpidettä, jota niin peräänkuuluttivat ja uskon, että ensin täytyy parannella niitä, joita meillä on, ennen kuin siihen tuhlataan. ECR, Mr. Alahaho, please. Edustaja halla ECRstä. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Aiemmassa vuoropuhelussa mä kysyin teiltä näkemyksistänne komission ehdotuksesta uudeksi asedirektiiviksi. Nyt kun kautta neuvottelut ovat käynnissä, haluaisin toistaa kysymyksen ja arvostaisin kovasti konkreettisempaa vastausta kuin että pyritte oikeudenmukaiseen ja tasapainoisen lopputulokseen. Aikooko komissio siis jatkaa itsepäisesti sen edistämistä, että puoliautomaattiset urheiluaseet takavarikoitaisiin automaattisesti. Vaikka tätä on kritisoitu voimakkaasti ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat olleet kritiikin antajina. Mikään kriminologinen tutkimuskaan ei näyttäisi, että tämänkaltaiset aseet, jotka on laillisesti hankittu, olisivat koskaan olleet julkisen, julkinen uhka. Aiko se komissio äh, noudattaa EUn omia periaatteita hyvästä lainsäädännöstä että teidän omista lyhyistä kommenteista, ne vaikuttaa siltä, että suhtaudutte aika innokkaasti komission ehdotukseen. Toivottavasti tämä on väärä vaikutelma. Kiitoksia. Thank you. And for Audi. Puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Wikström. Alde. Share and... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari siitä, että pääsitte tänne tänään. On hyvä, että jo nyt sitoudutte vuoropuhelun valiokuntamme kanssa. Tällaista todella tarvitaan. Ja salkkune on erittäin tärkeä meille oman ryhmän osalta toteaisin. No, Allen osalta nostan esiin uudelleen tärkeän kysymyksen, eli sen, että tietojen vaihto on erittäin tärkeä asia, jos halutaan saada aikaan tehokas, turvallinen unioni. Se tässä totesikin, jo, kuinka tärkeää on, että tietoja vaihdetaan mahdollisimman tehokkaasti. Eikä tässä kyse ole siitä, että perustettaisiin yhteen eurooppalainen tietojen kanta tai laajennettaisiin tietojenvaihtomenettelyjä. Ainoastaan kyse on siitä, että olisi mahdollista relevantteja eh, lainvalvontaan liittyviä tietoja vaihtaa jäsenmaiden välillä ja sitten analyyttisiä tietoja voitaisiin jollain tavalla koota yhteen Euroopan tasolla. Puheenvuoronne lopussa mainitsitte myöskin PNR-direktiivin täytäntöönpanon. Ja onkin valiteltavaa, että jäsenmaat eivät ole paremmin sen suhteen toimineet. Totesitte, että tärkeää olisi täytäntöönpana kyseinen direktiivi, mutta toisaalta kun 28 erilaista tietokantaa kuitenkin on kyseessä, niin eh, voimavarat ovat rajalliset eikä näin, näiden ponnistusten myötä välttämättä kovinkaan pitkälti päästä, jos näitä rekisteritietoja ei aktiivisesti jäsenmaiden välillä vaihdeta. Ja tähän me kiinnitimme huomiota myöskin neuvotteluvaiheessa mutta ne törmäsimme tietynlaiseen tekopyhyyteen neuvostossa. Ja kysyisinkin nyt, minkä tyyppisiin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä, kun haluatte tukea jäsenmaita niiden PNR-direktiivin täytäntöönpanossa, jotta todellakin päästäisiin tilanteeseen, että tietoja voidaan mahdollisimman hyvin jäsenmaiden välillä myöskin vaihtaa. Tämän lisäksi tarvittaisiin tähän liittyviä toimia ja olisi myöskin katsottava, eh, mikä on tutkintatilanne silloin, jos relevanttia tietoja on vaihdettu, kuinka voitaisiin huomioida tämä seikka tulevassa terrorismin vastaisessa lainsäädännössä. Toivottavasti neuvosto suhtautuu myönteisesti näihin ehdotuksiin ja todellakin saattaa nämä kysymykset myöskin eh, konkreettisemmin osaksi lainsäädäntöään ja katsoisin, että tässä todellakin teidän roolianne ja osuuttanne kovasti tarvitaan. Eli todella peukut pystyyn ja e, kaikkea hyvää teille näissä ponnistuksissanne ja yhteyksissänne jäsenmaiden suuntaan. Ernst, please. Cornelia Ernst sitten kuusta. Kiitokset ja tervetuloa e, herra King. E, keskittyisin kahteen asiaan tässä puheenvuorossani. Ensinnäkin radikalisoitumisen estäminen. Totesitte, että on tärkeää ehdottaa jonkinlaisia toimia tähän liittyen ja kysyisin, mitä olette nyt ajatellut. Tätä ette vielä kommentoinut, eli minkä tyyppisen strategiaan menisitte, miten etenisitte tässä kysymyksessä. Eli meidän on ehkä kuitenkin määriteltävä se, mitä haluamme turvallisuuskysymyksissä ei ole ratkaisua tähän vielä löytynyt. Ja sitten toinen kysymys, eli kuinka tarkistetaan nämä turvatoimet. Hyvä, että haluatte tähän asiaan ryhtyä ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla että analysoitte ja arvioitte turvallisuuteen liittyviä toimia, mutta nyt kysyisin, miten aiotte toimia ja mihin kriteereihin perustaa toimintanne sellaiset turvallisuustoimet, jotka ovat esimerkiksi oikea lainvastaisia. Esimerkiksi jos ajatellaan tilannetta, jossa PNR-sopimus EUn ja Kanadan välillä ähm, on mahdollisesti asia, jota Euroopan unionin tuomioistuin ei välttämättä pelkästään kritisoi, vaan ei ole valmis hyväksymään. Voitteko tällaisessa tilanteessa sitten tehdä johtopäätöksiä. Esimerkiksi, että EUn piensopimus olisi syytä ottaa uuteen tarkasteluun tarkoituksen ja syynin ja katsoa, miltä osin tässä on joitain eh, epäselvyyksiä laillisuuden suhteen? Vai tarkoittaako arviointi teille ainoastaan sitä, että katsotte, mitä on mahdollista ottaa uutena mukaan? Eli kriittinen eh, arvostelu tarkoittaa se tarkoittaako se sitä, että voidaan myöskin purkaa eh, toimia, jos katsotaan ne joko turhiksi tai jollain tavalla ristiriitaisiksi suhteessa EU-tuomioistuimeen? Thank you. And for the Greens. Kiitoksia. Sargentini vihreät. Kiitoksia kovasti komission jäsen King. Me olemme varmastikin eri mieltä siitä, miten taata turvallisuutta Euroopassa. Esititte useita esimerkkejä siitä, miten voidaan sisä- ja ulkorajoja valvoa. Kun, kun sitten katsotaan terrori-iskujen pitkää luetteloa Euroopassa ja onko heillä ollut Euroopan passi vai ei, niin useimmiten heillä oli. Meillä on ongelmia Euroopan sisällä. Yhteiskunnissamme puhuitte yhteiskunnan vastustuskyvystä, mutta sen pitäisi liittyy radikalisoitumisen torjuntaan, antaa ihmisille tulevaisuuden näkymiä Euroopan unionissa. Jos turvataan vain rajan ylittäminen, niin emme varmasti ole kovin vaikuttavia ja vahvista vastustuskykyä. Haluaisin kertoa enemmän, kuulla enemmän tiedän käsityksenne radikalisoitumisen estämisestä. Salauksesta en kuullut mitään. Kuulemisessanne kai siitä puhuttiin. Mitä se tarkoittaa? Onko niin, että komissio on päättänyt hylätä lainvalvontaviranomaisten pääsyn salattuun tietoon? Siitä on aika kiivasti keskusteltu. Selittäkääpä tätä. Olemme kiitollisia siitä, että arvioidaan täytäntöönpannan torjuntavastaista politiikkaa. Haluaisimme olla siinä myös yhtenä osana parlamentin puolelta. Ja sitten rahanpesuvastainen direktiivi, kun sekin tähän liittyy. Itse olen Libe-valiokunnan yksi esittelijä ja vaikuttaa siltä, että se on nyt käynnysvaiheessa. Mutta on kauhean vaikeaa puuttua vain terrorismirahoituspuoleen viidennessä rahanpesuvastaisessa direktiivissä, koska ei oikeastaan ymmärretä, mikä on ongelma ja mikä siihen vaikuttaisi kehottaisin, että eri tahot osoittaisivat meille, mutta me olemme vähän hankalassa asemassa. Euroopan komissio ei istu terroristiiskujen tai sen rahoituksen tiedon päällä ja parlamentilla, kun ei ole pääsyä tietoon silläkään. Eli tämä on edelleen ongelma. Helppo on sanoa, että, että terrorismi tehdään hyvin niukoin varoin, eli rahan perässä ei mitään ratkaise välttämättä. Ja haluaisin vähän näyttöä tähän. If you want to tackle those questions first. Komissaari, jos haluatte vastata näihin kysymyksiin ensin, niin sitten käydään toinen puheenvuorokierros sen jälkeen. Niin. Mä pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin. Tässähän katettiin aika laaja alue niillä Maahanmuutto- ja terrorismikysymyksissä toivottavasti kaikki olemme yhdessä rintamassa sen suhteen, millä tavalla ymmärrämme nämä kysymykset ja miten me viestitämme niistä. Eli että on olemassa asioita, jotka liittyvät maahanmuuttovirtojen hallinnointiin, ja ne poikkeavat ja ovat erillisiä asioita sellaista kysymyksistä, jotka liittyvät terrorismiin. Ja jos nuo kaksi sotketaan, niin silloin tehdään ISISin propagandatyötä sille ja näin annetaan myös pikkusormi populisteille, jotka pyrkivät hämärtämään tämän todellisen terrorismin torjunnan, joka on paljon laajempi kysymys kuin maahanmuuttovirtojen tarkastelu. Eli tuen sitä, mitä täällä todettiin siitä. Ja mielestäni on tärkeää, että viestinnässä me teemme tällaisen erottelun joka kerta. Samallahan me tiedämme tietysti, että jotkut, jotka ovat Daeshin, ISISin kanssa tehneet yhteistyötä, haluavat meille pahaa, ovat pyrkineet Euroopan unioniin käyttäen samoja reittejä kuin maahanmuuttajat. Ja siitä syystä mielestäni on relevanttia se, että kykenemme selkeästi kuvailemaan niitä menettelyitä, joihin ryhdymme, jotta voitaisiin vahvistaa oman valvontamme avoimuutta ja tehokkuutta. Se on nimittäin osa vastausta niille, jotka pyrkivät väärin perustein pönkittämään tai yhdistämään maahanmuutto ja terrorismikysymykset. Näin voidaan osoittaa, että meillä on tehokas, tehokkaat valvontamenettelyt maahantuloalueellamme. Ja nyt raja ja merivartioistolla, varsinkin satamaan viranomaisilla Kreikassa ja Italiassa, Äh, on tärkeä vastuu ja haluan tässä käyttää tilaisuuden hyväkseni niin- ja kiittää näitä maita siitä ponnistelusta, jota ne ovat tehneet yhteisen turvallisuutemme takaamiseksi ja Italia on huomattavasti nostanut sitä määrää, jolla se dokumentoi ja kirjaa maahan tulijoita. Meidän tulisi kaikkien tukea sitä tässä työssä. Euroopan työ, jota se nyt tekee kentällä Kreikassa ja Italiassa, pyrkii tukemaan – kansallisia viranomaisia. Ja silloin kun tehdään toissijaistarkastukset, kun henkilö tulee maahan, voivat aiheuttaa jonkunnäköistä seurantatyötä. Mutta samalla myös menettelyt, joiden avulla, joista olemme keskustelleet, jotka keskittyvät siihen, että vahvistetaan Schengenin rajasäännöstöä, direktiiviä, joka terrorismin vastaista direktiiviä, maahantulomaasta poistumisjärjestelmää ja etias tavoitetta. Meillä on paljon mahdollisuuksia toimia niitä vastaan, jotka haluavat sekoittaa maahanmuuton terrorismiin. Samalla olen aivan samaa mieltä edustaja Sargentinin kanssa, kun hän toteaa, että me emme voi vain turvata ulkorajojamme. Ei toimintamme siihen voi päättyä tällä alalla. Meidän täytyy myös tarkastella yhteiskuntamme vastustuskykyä ja sitä, mikä on radikalisoinnin ja sen purun asettama haaste – olen keskustellut tästä teille, kerton teille tästä johdonmukaisesti ja aion tehdä näin edelleenkin, koska se on mielestäni ponnistustemme keskiössä. Tämä RAM-konferenssi, jota huomenna pidetään, asettaa työkalulaatikon, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi hyviä rakenteita interventioihin. Kyseessä on järjestäytyneempi lähestymistapa kuin pelkkä hyvien käytäntöiden jakaminen. Se rohkaisee jäsenvaltioita luomaan ja tukemaan hyvien käytänteiden äh, kokoelmaa niin, että voidaan sitten saada kansalaisjärjestön toimijat ja äh, tuon ruohonjuuritason toimijat mukaan oppia näistä parasta käytänteistä ja saada aikaiseksi kansallisten yhteyspisteiden verkosto niin, että sellainen henkilö, jolla on jotain ongelmia, tietää kenen puoleen kääntyä. Ja näin voimme käynnistää myös uuden aloitteen, jonka nimi on RAN Nuoret, siis radikalisoinnista radikalisointitietoisuusverkoston nuoret. Me olemme työstäneet myös tarvetta koulutuksen ja muiden työkalujen avulla käsitellä näitä kysymyksiä nuorten parissa ja uskon kyllä, että parhaat työmme suurlähettiläät ovat nimenomaan nuoret itse ja meidän täytyy löytää tapa, jolla heidät otamme mukaan täysin tähän pitkän aikavälin työhömme. Monet teistä kysyitte PNRstä, En minä nyt halua enää uudelleen käydä tätä samaa keskustelutaistelua, joka käytiin aika pitkään jo silloin, kun te omaa kantanne asiasta muotoilitte. Tiedän, että kaikki eivät ole sitä mieltä, että kaikki näkökulmat, joista sovittiin, ovat täydellisiä. Edustaja Zippel puhui niistä joistakin ja moni muukin mainitsi ne. Se, mitä haluaisin tehdä, on, että seuraavana askeleena ja ensiaskeleena kun arvioidaan sovittujen asioiden tehokkuutta, olisi niiden täytäntöönpaneminen. Sillä en oikein näe, millä tavalla me voimme muodostaa näkemyksiä todisteista. Monet teistä olette korostaneet todistepohjaisen politiikan tärkeyttä, jolle me emme näe sitä, millä tavalla järjestelmää täytäntöönpannaan. Tästä syystä aiomme kehitellä tällaisen täytäntöönpanosuunnitelman, koska, aivan kuten edustaja Zippel ja muut totesivat, ei ole hyvä, että jäsenvaltiot junaavat jälkijunassa täytäntöönpanoasioissa. Joulukuun loppuun mennessä aiomme teidän kanssanne ja jäsenvaltioiden kanssa sitten käsitellä kertomustamme, jonka tavoitteena on tarjota ohjenuoria ja apua jäsenvaltioille tämän direktiivin transponoinnissa. Se sisältää erilaisia virstanpylväitä ja toimenpiteitä, jotka meidän uskoaksemme muodostavat avainasemassa olevat toimenpiteet PNR-järjestelmän kehittämiseksi sellaisen, joka noudattelee direktiiviä. Esimerkiksi täytyy ottaa käyttöön niin sanottu PIU. Täytyy tunnistaa viranomainen, joka tällaisena yksikkönä toimii omassa jäsenvaltiossa Lisäksi täytyy luoda tekninen ratkaisu, kun prosessoidaan PNR-tietoja. Ja sitten tällaisen yksikön henkilökunnan hankkiminen varsinkin, tietoturvaviranomaisen asettaminen ja täytyy tunnustaa se toimivaltainen viranomainen, joka voi tätä PNR-tietoa vastaanottaa ja sitä välittää. Täytyy myös luoda yhteydet lentoyhtiöihin niin, että saadaan tuota tietoa. Ja sen täytyy olla sen muotoista, että sitä voidaan sitten myöskin prosessoida ja jakaa muille. Kaikki tämä vaatii sekä käytännön askelia että myös monissa tapauksissa toimenpiteitä kansallisessa lainsäädännössä. Nämä toimenpiteet eivät kaikki ole välttämättä juuri aikajärjestyksessä, mutta täytyy löytää tapa, jolla pureudutaan kaikkiin näihin kysymyksiin, jos halutaan saada aikaiseksi täysin täytäntöönpano. Ja me haluamme saada aikaiseksi sellaisen järjestelmän, jossa nähdään, missä jäsenvaltiot ovat menossa, missä kohdin täytyy tehdä parannuksia ja ennen kaikkea, mitä me komissio, muut toimielimet ja toiset jäsenvaltiot voivat tehdä auttaakseen. Kun tämä saadaan aikaiseksi, niin mielelläni keskustelen siitä teidän kanssanne. Sitten laajempipohjaisista arviointikysymyksistä, tehokkuudesta. Kello ei voi kääntää taaksepäin enkä sitä kykene pysäyttämäänkään. Mutta kyllä meidän täytyy saada aikaiseksi tehokas prosessi, jonka avulla opitaan asioita ja saavutetaan jonkunnäköistä todistepohjaista näkemystä politiikkamme toimimisesta. Ja tällaisen rakenteen haluaisin kyllä luoda. Haluan olla kanssanne mukana sen luomisessa ja aiomme asettaa jonkunnäköisiä ajatuksia sen suhteen, mikä olisi temaattinen tapa edetä, temaattiset työryhmät, jotka tarkastelevat näitä kysymyksiä. Ja jos teillä on ehdotuksia tämän rakenteen muokkaamiseksi, mielelläni niin niitä kuulisin. Ja kun nämä työryhmät sitten perustetaan, todellakin toivon, että olette niissä mukana. Ei joka ikistä arvion osiota täytyy ottaa omakseen, mutta varmasti sitten kriittisesti ensi vuonna osaatte näitä arvioida ja toi, rohkaisisin teitä olemaan mukana tässä arviointiprosessissa. Toivoakseni sen avulla saadaan aikaiseksi parannuskeinoja. Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään mm, ajatusmaailmaani liittyviä ongelmia, jotka aiheuttaisivat sen, että jotkut ajatukset ovat sellaisia, että ne, niitä ei tarvitsisi tehdä tai ne täytyisi purkaa tai täytyisi tehdä toisella tavalla. Kaikki tämä selviää tämän prosessin aikana. Ja sitten yksi arvoisan jäsenen esille ottama kysymys käsiaseista Minä valitettavasti olen kovinkin innokas komission kannasta. Varmasti olisitte kovin yllättynyt, jos olisin aivan toista mieltä, jos en tukisikaan komission kantaa. Mutta kuten mm, sanoin alussa, minä haluan, että nyt löydämme tavan, jonka avulla voimme yhdessä sopia siitä, mitä tällä alalla aiomme tehdä. Sillä nyt kun on Bataclanin tapahtumista jo yli vuosi kulunut on aika vaikea julkiselle yleisölle selvittää sitä, miksi me tähän päättäisimme työmme. Jotta pääsimme sopimukseen, sopimuksen täytyy olla sellainen, että kaikki osapuolet voivat sen hyväksyä. Komissio, jäsenvaltiot ja parlamentti. Eli en missään tapauksessa halua tässä olla mitenkä vesittämässä sitä yksityiskohtaista keskustelua, jota käydään äh, tästä asiasta, mutta toivon, että pääsemme sopimukseen pian, ja tuo sopimus ehdottomasti kyllä rajoittaa täysin automaattisten ja muokattujen puoliautomaattisten aseiden liikkeitä niin, että kunnioitetaan niiden laillista käyttöä eri yhteisöissä, eri osissa – yhteiskuntaamme. Se on meidän tavoitteemme ja toivottavasti voimme sen pian toteuttaa. Puheenjohtaja, hyvä kollegat, kollegat, minulla on 11 kollegaa, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, kaikki, jotka tulevat hieman myöhemmin. Ette ole enää tällä luettelossa. 11 kollegaa ja näille 11 jälleen kerran enimmillään kaksi minuuttia, jos voitte puhua vähemmänkin, se olisi oikein hyvä. Koilio ensimmäisenä. Thank you. Kiitos komission jäsen, kiitos, että tulitte, että näitä asioita kerroit, käsittelitte. Ehkä paras tapa luoda turvaunioni on toteuttaa kunnolla se, mikä on, arvioida puutteet ja parantamaan sitä, mitä on jo olemassa. Kuten totesin, sitten siis kakkonen on erinomainen esimerkki tästä. Se on mitä täydellisin keskitetty järjestelmä, jota käytetään paljon, olisi paras kohentaa sitä ja näin saataisiin enemmän turvallisuutta myös kansalaisille. Piakkoin voidaan ottaa tormenjälkiäkin siihen, mutta kolme vuotta ovat osoittaneet, että on parantamisen varaa ja sen valtioiden velvoitteet muun muassa viitata ilmoituksiin. Mainitsitte teknisiä parannuskeinoja. Mitä komissio aikoo tehdä sississä? Kiitos. Thank you. By the way, Mrs. Griesbeck, you're on the list. Griesbeck, olette luettelossa, mutta jotkut tulivat äh, vähän myöhään. Genici, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos eh, komissaari King, että pääsitte kokoukseen tänään. Puheenvuoron oli oikein hyvä ja itse olen ST-ryhmässä varjoesittelijänä juuri tässä esityksessä ja oli mielenkiintoista kuulla puheenvuoronne, että tärkeää olisi saada direktiivi valmiiksi nopeasti ja olisi tärkeää rikosoikeudellisia kysymyksiä lähentää EU-ssa, jotta voidaan vahvistaa terrorismin vastaisia toimia. Uhrin asema, siitä on tärkeää myöskin käydä keskustelua. Katsoisin kuitenkin, että oikeuden rikosoikeuden puitteisto tulee eh, saada yhdistettyä pitkän aikavälin ennaltaehkäisevään strategiaan. Tässä yhteydessä nostittekin esiin ennaltaehkäisyn ja nuorten tiedottamisen ja kouluttamisen, mutta on muistettava, että vankiloissa edelleen radikalisoitumista tapahtuu varsin paljon ja kysyisin, onko tähän asiaan komissiossa kiinnitetty huomiota. On hyvä, että nostitte esiin myöskin tietojenvaihdon ja lisätuen, jota Eurojust ja Europol ja EU-LISA tulevat saamaan tässä yhteydessä. Ja on oikein hyvä asia, jos voidaan myöskin eh, näiden töitä yhdistää. Mutta meidän on oltava kuitenkin realistisia ja ymmärrettävää, että jotkut maat ovat hieman vastahankaisia edelleenkin, kun tietojenvaihdosta puhutaan. Ja niinpä kysyisinkin, eh, mitä voidaan tehdä kuin muuta kuin pelkästään tukea asioista vastaavien virastojen toimintaa. Ja sitten tämä terrorismi rahoituksen vastainen direktiivi. E, ja lopuksi vielä kysyisin seuraavaa. Mainitsitte ulkomaiset taistelijat, mutta kysyisin, olisiko mahdollista ajatella, että EU kohentaisi yhteyksiä kolmansiin maihin terrorismin vastaisessa taistelussa ja mitkä maat voisivat tässä erityisesti tulla kyseeseen? Kiitokset ja herra Boni, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti komission jäsen kattavasta alustuksesta liittyen turvallisuusasioihin ja turvallisuusunioniin. Ihan rehellisesti puhuen paljon kysymyksiä on jo tullutkin, mutta millainen luettelo on kun katsotaan esteitä. Mitä odotatte jäsenvaltioita? Minä uskon, että aika paljon on ongelmia jäsenvaltioiden kanssa, kun ruvetaan täytäntöönpanomaan mittaisesti direktiivejä, kun aloitetaan puhe tietojen vaihdosta. Eli me tarvitsemme tämmöistäkin tietoa. Ei osoittaa sormella tiettyjä maita, vaan jotta me parlamentin jäsenet voisimme tehdä työtä hallitustemme ja yhteiskuntiemme kanssa, koska se on nyt avainasemassa. Kiitos. Thank you. Uh, Mrs. Intervelt, please. Kiitoksia, edustaja Innetfeldt. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komissaari siitä, että tulitte paikalle. Todellinen ilon aiheessa nähdä, että olette niin sitoutunut työskentelemään yhdessä parlamentin kanssa ja olette nyt käynyt täällä valiokunnassa useammin kuin moni kollegani, joka on jo kaksi vuotta ollut virassa, eikä tässä nyt mitään sen kummemmin nimiä mainitse. Muutama kohta. Hyvin pitkälti minusta on hyvä, että olette ottanut esille tämän arviokysymyksen vuoden 2011 päätöslauselman mukaisesti ja kovin ilahtuneena annan teille myös mahdollisesti ehdotuksia tai muuta, jos olette kiinnostunut PNRstä minulla on yksityiskohtaisempi kysymys viimeisen neljän vuoden ajan suurin piirtein. 130 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan on EU-budjetista suunnattu PNR-asioihin. 10 miljoonaa 130. Onpas mielenkiintoinen video siellä. 10 miljoonaa 130 miljoonasta on omistettu kansallisten järjestelmien yhteensovittamiseen. Haluaisin saada yksityiskohtaisempaa tietoa tästä. Ei sitä nyt tarvitse täällä tehdä kirjallisestikin kelpaa. Siitä, millä tavalla jäsenvaltiot yhteisrahoittavat tätä ja varsinkin sitten tuo yhteissopimus. Haluaisin myös tätä PNRstä. Millä tavalla aiotte varmistaa sen, että tehokkuus toimii ihan ensimmäisestä päivästä lähtien, toisin kuin tietojen säilyttäminen, jos jäsenvaltioiden piti tarjota näitä todisteita ja ne eivät edes keränneet niitä. Ja sitten pieni kysymys vielä. Turvallisuuttamme silmällä pitäen on äärimmäisen oleellista, että jäsenvaltiot vaihtavat tietoja keskenään. Kaikki ovat painottaneet tätä usean otteeseen. Ettekö sitten ole samaa mieltä, että on suuri vaara, kun tässä nyt turvallisuudesta puhutaan, jos jotkut jäsenvaltiot ovat vaarassa vesittää oikeusvaltion periaatetta. Millä te voimme odottaa, että jäsenvaltiot voivat luottaa toistensa oikeusjärjestelmiin, jos samanaikaisesti ainakin yksi tai mahdollisesti useampikin on Euroopan komission valvonnan alaisuudessa, koska komissio on sitä mieltä, että oikeusvaltioperiaate on uhattuna. Viimeinen kysymys, uutisraportit valtavasta ALV-petoksesta ETS-päästökaupan yhteydessä jossa ilmeisesti kymmenet miljardit eurot on sysätty terrorismiin. Kymmenet miljardit terrorismiin siis. Ja ilmeisesti kansallisia tutkimuksia tehdään Italiassa, Saksassa ja muualla, mutta myös muut maat ovat mukana, kuten esimerkiksi Alankomaat, joka ilmeisesti on kokonainen keskiö tässä asiassa. Olin kyllä kovin yllättynyt lukiessani tästä asiasta. Kysymys on valtavista rahamäärästä, kun me taas seuraamme joka ikisen euron liikettä, joka kansalaiset saattavat käyttää. Nyt ovat tässä kyseessä valtavat rahat terrorismille. Haluaisin tietää, aikooko komissio tutkia asiaa ja ottaa yhteyttä niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat näitä tutkimuksia tekemässä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Johnson. Thank you, Commissioner. Kiitos. Ja kiitos komissaari, että pääsitte tänne. Tarkoitus oli kysyä kysymyksiä, mutta monet niistä on jo esitetty varsinkin PNR-asiat, mutta todella hyvä olisi, jos komissio pitäisi huolen siitä, että ne jäsenmaat, jotka eivät ole vielä edenneet asian tiimoilta, ryhtyvät toimiin. Radikalisointikysymyksen nostitte esiin ja todellakin ruohonjuuritason tärkeys ja parhaat käytänteet, mutta urheilun merkitys tässä kannattaa myöskin huomioida, sillä urheilu on todellakin se foorumi, jota tässä yhteydessä on mahdollista hyödyntää, kun ajatellaan mahdollisen radikalisoitumisen uhan alue, alla olevia ihmisiä. Urheiluseurojen merkitys tässä voi olla huomattava. Ja sitten tässä kysyttiin myöskin vankiloissa tapahtuvasta radikalisoitumisesta. Olemme saaneet paljonkin tietoa eh, jäsenmaista sen suhteen, että juuri vankiloissa usein ihminen radikalisoituu. No tietenkään eh, vankilaolosuhteet eivät kuulu EU-toimikenttään, mutta ehkä tätä asiaa kuitenkin kannattaisi tarkastella. Ja sitten olette tässä puolustuksen kannalta asetarkastelut, se on tärkeää, mutta on ymmärrettävää, että uhat ovat ulkoisia monesti luonteen omaisestikin jo, ja hieman näitä taustoja siis. Ja kysyisinkin teiltä, minkä tyyppisiä töitä ja yhteyksiä aiotte luoda EUn ulkopuolelle esimerkiksi lähi suuntaan, kun halutaan yhdessä terrorismin uhkaa kitkeä? Uh, Kiitos. Kiitos herra King alustuksesta. Minä olen sitä mieltä, ja varmasti olemme tästä samaa mieltä, että teillä on tärkeä tehtävä ja on, ja toivotan ja menestystä, teillä on vaikea tehtävä. Minä kysyisin tietojärjestelmien ja yhteensopivuuden korkean tason työryhmän kertomuksesta. Mitä aiotte siellä tehdä? Mikä on seuraava askel? Aiotteko laatia etenemissuunnitelman? Tuleeko lainsäädäntöehdotuksia komissiolta näistä aiheista? Ja sitten PNR täytäntöönpanosta. Te mainitsitte sen, kuten moni kollegakin. Kysyisin oikeastaan, missä vaiheessa täytäntöpano on? Mainitsitte radikalisoitumisen. Minä tähdentäisin yhtä vakavaa asiaa. Mitä voi, miten voidaan torjua radikalisoitumista internetissä? Mielestäni se on tärkeä juttu. Mrs. Griesbeck, please. Kiitoksia, edustaja Griesbeck. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Nopea kysymys. Me puhumme silloin, kun astutte virkaan kaksi kuukautta sitten teidän kannastanne tietoverkkorikollisuuteen ja otitte esille näkemyksen, joka oli hieman minusta erityinen, tällainen tietoverkko vastustuskyky. Paljon on sanottu. Voisitteko itse nyt kertoa meille hieman yksityiskohtaisemmin, mitä ajattelette tehdä tällä alalla, varsinkin kun tarkastellaan miten huolestuttavasti tietoverkkohyökkäykset ovat kasvussa. Erilaiset hyökkäykset tietojärjestelmiin, hakkeraus. En ole suinkaan mikään asiantuntija näissä asioissa, mutta mikä sitten on esineiden internetin aiheuttama uhka sille, että luodaan tietoverkkohyökkäyksiä – Voisitteko antaa meille tarkennusta nyt sitten, kun olette kaksi, kaksi kuukautta jo virassanne ollut? Puheenjohtaja, edustaja euh, Depre. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa herra komission jäsen. Kolme huomiota. Ensinnäkin te tosi, totesit, olen iloinen siitä, että haluatte lisätä ponnistelua, jotta voidaan PNR ruveta täytäntöönpanemaan täysimittaisesti. Se on nyt vähintä, mitä voidaan odotella. Tot, se tarvitaan mitä pikimiten yksi maa on toimintakykyinen ja pari, no kolme on tulossa toimintakysymykseksi loppuvuoteen mennessä. Se on nyt viimeisin tietoa. Sehän on skandaali. Ja sitä suurempi skandaali, kun sanotaan vielä, että PNR-järjestelmä olisi tietojenvaihtojärjestelmä. Kysyisin tästä komissiolta jokin aika sitten, minkälaisia edellytyksiä on tietojenvaihdolle. Minulle vastattiin, komissio ei pysty yhteisiä sääntöjä antamaan PNR-tietojen analyysille tai yhteiselle menettelylle, koodaukselle, koska se rajoittaisi liikkumavaraa, joita jäsenvaltioilla on arviointikriteereiden määrittelemiseksi. Mitä te kuvittelitte, että tässä on tyytyväinen? Siksi kysyisin. Me tarvitsemme tähdellisiä tietoja yksikköjen kesken. En tiedä millä keinoin, mutta eikö voitaisiin jotenkin yksilöidä terroristi sellaiseksi täydelliseksi tiedoksi, että se pitää ilmoittaa muille. Sitä ei ole huomioitu. Toiseksi, mitä tulee seitsemän artiklan muotoilun Schengen-säännöstössä, joka liittyy järjestelmällisiin tarkastuksiin EU-kansalaisten kohdalla. Siellä on ainakin seitsemänlaista järjestelmää. En puhu yhdistyneestä kuningaskunnasta mitään. Mutta 27 erästä järjestelmää, kun tarkastellaan henkilökorttia, Miten kuvittelette, että on millään tavalla toimintakykyinen? Onko mikäänlaista keinoja toimia niin, että tilanne muuttuisi? Muutoin henkilökortit, joita eniten väärennetään, eli hankalimpia tarkastaakin, niin tämä on aika iso puute turvallisuuden takaamisessa. Kiitos komission Thank you, Gerard. Um, and Mrs. Lauriston, please. Thank you, Commissioner, <coughs> for giving that. Kiitos näistä tiedoista, hyvä komissaari. Ja kysymykseni liittyy Krispekin esittämään kysymykseen. Olisin kysynyt yhteydessä digitaalisen kehittymiseen. Mehän olemme kyberturvallisuudesta puhuneet, mutta kun ajatellaan kuinka nopeasti digitaaliset palvelut ja sähköinen kauppa ja sähköinen posti kehittyvät, ja tämän puhutaan yksityisestä sektorista, niin ehkä on syytä hieman laajemminkin tarkastella digitaalista turvallisuutta. Ja kysyisin, onko tässä tapahtunut mitään kehitystä? Voitaisiinko eh, tässä yhteydessä tarkastella eh, mahdollisuutta digitaaliseen komissaarin salkulle, koska tämä todellakin on laaja alue. Ja radikalisoitumiskysymykset, eh, tämä on jonkinlaista tietosotaa myöskin, ja sitähän tietyt kolmannet maat harjoittavat. Ja tämä on yhteydessä toimiin, joissa ei ole kyse pelkästään suorista toimista, vaan siitä, että systemaattisesti pyritään heikentämään Euroopan kapasiteettia ja vastustuskykyä. Viime vuonna ja jotain kuukausia sitten Europol sai tietoa uudesta yksiköstä, joka analyyttistä työtä tekee juuri liittyen tähän e, uudenlaiseen tietosotaan. Voisitteko ehkä tästä hieman kertoa ja myöskin kansainvälisistä yhteyksistä asiaan liittyen? Kiitoksia Marju. Dios de Señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Todellakin turvallisuus on tärkeällä sijalla, kun torjutaan niitä, jotka pyrkivät vapauttamme rajoittamaan, mutta terrorin vastustaminen on etusijalla. Ja minä nyt sanoa jotain, jota ette halua ehkä kuullakaan. Nimittäin Mosul, Mosulia ollaan saartamassa rak, nokkaan isketään. Ja väylät Rakkan ja Mosulin välillä on katkaistu. Daishin heikentyminen varmasti johtaa siihen, että täysin erittelemättä väkivaltaisesti isketään meidän alueisiimme. Niin, että jotenkin kompensoidaan se tappio, jonka he ovat kokeneet. Siksi minä haluaisin nyt osoittaa, missä turvallisuus oikein on ja, ja, ja mikä on parlamentaarisen keskustelun tai yliopistopiirin keskustelun asema tässä turvallisuuskeskustelussa. Totta kai minä kiitän yhteisistä ponnisteluista. Minä haluaisin kuitenkin korostaa tiettyjä seikkoja näissä yhteisissä ponnisteluissa. Ensinnäkin olen samaa mieltä Ruvas Argentiinin kanssa. Ei ei voi aina kytkeä vain rahanpesuutta terrorismin rahoitukseen. Meillä ei ole kunnon välineitä, että voi, minkälaista välinettä, jotta voitaisiin jotenkin heikentää Daeshia tätä kautta. Siksi haluaisin kysyä teiltä, kun pitäisi jotenkin monimutkaistaa tätä terrorismin rahoitusta, kuten totesitte. Entäpä sitten rajanylitys tietojärjestelmä. Olen paljon sitä työstänyt ja pitkään. sitten, että se on kohta valmis. Komissio aikoo ottaa käyttöön puolestaan matkalupajärjestelmän. Mitähän se pitää sisällään? Minä halusin tietenkin ymmärtää, mikä ero tässä on, kun meillä on henkilökortti yhtäältä ja sitten toisaalta matkustusasiakirja meidän pitäisi matkustusasiakirjat jotenkin huomioida jonkunlainen yhteisen tason järjestelmään. Minä voisin jatkaa vaikka kuinka pitkään puhumista, mutta otin nyt nämä kysymykset esille. Uh, Kiitoksia Hyvä puheenjohtaja, hyvä komissaari. Kiitoksia kaikista näistä tiestä, tiedoista. Haluaisin koskettaa kahteen kysymykseen. Ensimmäinen koskee radikalisoinnin estoa. Käsittääkseni aivan oikein korostitte sitä valtavaa työtä, jonka RAN on tehnyt ja on tärkeää, että jäsenvaltioiden viranomaiset voivat hyötyä niistä ratkaisuista, joita muut ovat tehneet. Lisäksi kansallisella tasolla on tehty paljon erilaisia päätöksiä tässä mielessä paikallisvaltuutetut ovat tärkeässä asemassa. Haluaisin tietää, millä tavalla näihin haasteisiin vastataan tällä tasolla. Toinen kysymys koskee radikalisoinnin torjuntaa internetympäristössä. Vaikuttaa siltä, että menettelyt ovat tehokkaita, mutta millä tavalla haluaisit jäsenvaltioiden osallistuvan yksikköön, joka tätä estotyötä tekoo? Osaan otteeseen kollegani ovat että tänään, haluaisin kuitenkin painottaa sitä, miten tärkeää on tietojen yhdenmukaistaminen ja yhteissopivuus, kuten myöskin asetunteuryhmän toiminta. Mikä on teidän porkkananne sille, että jäsenvaltiot vihdoin kantaisivat vastuussa tässä? Kysymys myös tietojen käsittelykapasiteetista. Jos meillä ei ole kykyä niitä hyödyntää, niin ei ole järkeä tietysti niitä käyttää. Onko teillä jonkunnäköistä tietoa tästä, millä tavalla, minkälaisia työkaluja tai koulutusta asiaa voitaisiin antaa? Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja lopuksi. Hermanus Pesero. Eh, Kiitoksia kovasti komission jäsenelle, että olette täällä paikalla. Teidän roolin on varmasti aika tärkeä että annetaan näkyvyyttä turvallisuuskysymyksille. Se on kasvavassa määrin tärkeä terrorismin nostaessa päätään. Ja kuten jotkut täällä ovat todenneetkin, vaikkakaan emme halua kuulla sitä, koska se on aika ikävää kuulla olevansa uhattuna. Minä olin juuri hiljattain YKssa kokouksessa, jossa oli edustajia myös terrorismin torjunnan yksiköstä ja todellakin yksi suuri ongelma on Daesh. Miten tapahtuu, kun se Mosulista lähtee, iskee uudestaan Eurooppaan? Meidän täytyy olla valmistamatta myös. Mutta meidän täytyy myös määritellä terrorismi. Ei ole oikein yksimielisyyttä terrorismin torjunnasta nyt varsinkin jos ajatellaan, mitä YKssa tehdään tai muissa kansainvälisissä järjestöissä, koska ei ole määritelmää olemassa yhteisesti terrorismilla. Mielestäni se on perustavanlaatuista ennaltaehkäistä, suojata, syyttää ja vastata. Nämä ovat neljä askelta tässä järjestyksessä. Ja totta kai ei pelkästään täällä, vaan kuten totesin YKssakin, jotta jotain tuloksia saadaan kolmansien maidenkin kanssa. Lopuksi vielä totesin, kun tässä aikaa ei ole kovin paljon, uhrien asema. Meillä on direktiivi tekeillä. Sillä on oleva merkittävä vaikutus uh, terrorismin uhreille, mutta meillä ei ole uhreillekaan määritelmää. Sitä ei haluttu panna itse artiklatekstiin. Siellä on yksi tarkistus minuuta 31 ja, ja se ei mennyt läpi. Meidän täytyy edelleen vaatia määritelmä uhrille, osoittaa myötätuntoa, että heillä on myös aktiivinen asemansa, kun terrorismia torjutaan. Minä uskon, että on äärimmäisen tärkeää myös, mikä asema on koordinointiasemalla uhrien tukemiseksi. Kun tiedän omasta maastani, niin miten vaikeaa se on tehdä keskitytysti. Thank you. So, Commissioner, um, if you would like to attempt to answer those questions. Kiitoksia. Nyt komissio vastaa näihin kysymyksiin. Aika on aika vähän joihin kysymyksiin voitte antaa kirjallisen vastauksenkin. Tehkää kuitenkin parhaanne ja vastatkaa mahdollisimman monen kysymyksen. Thank, thank you. Kiitos ja kiitos panoksestanne näiden kysymysten parissa. Varmastikin näiden tapaamisten yksi hyöty liittyy siihen, että minäkin opin uutta. Tämä eh, etäspetosasia eh, oli esimerkiksi minulle uusi. Tulen sen selvittämään lähemmin. Kysymyksissä nousi esiin monia seikkoja ja pahoittelut jo tässä vaiheessa, jos en mainitse nimeltä kaikkia. Tässä todellakin kello on paljon ja eh, minulla on vain rajallinen vastausaika. voidaan ehkä jatkaa hieman yli 11.45 kaikille käy. Ensinnäkin matkustusasiakirjat. Lähden tästä liikkeelle. Mora myöskin kommentoi juuri tätä asiaa, mutta hieman eri vinkkelistä. Olisin todennut, että tämä on ongelma. Joitain eh, valtuuksiin liittyviä rajoituksia on, ja niitä meidän on tässäkin asiassa kunnioitettava, mutta tähän liittyy myös turvallisuuskysymyksiä, joissa todella olisi syytä edetä, ja yhdessä e, kollegan Jurovan kanssa näitä tarkastelemme. Henkilökortit ovat olennainen osa juuri tätä kysymystä, sillä kuten varsin hyvin tiedätte, EU-kansalaiset, joilla on henkilö kortti mukanaan voivat eh, tulla EU-hun ja poistua EU-sta eh, Schengen-alueesta puhuttaessa ja myöskin tietyistä kolmansista maista puhuttaessa. Ja kaikki henkilökortit eivät kuitenkaan valitettavasti ole ehkä yhtä korkealaatuisia, kun turvallisuusaspekteista puhutaan, joita on helpompi väärentää kuin toisia. Eli näin ollen tässä ei ole todellakaan kyse pelkästään kansallisesta turvallisuusongelmasta. Ja näin ollen jotain tulisi tehdä. Ja voin ja aion tukea kollegani Jurovaa eh, tutkimuksessa, jonka hän aikoo toteuttaa. Eli eh, arviointianalyysi juuri liittyen matkustusasiakirjoihin, henkilö, kortteihin ja tässä tarkastellaan sitten asiaa ja mahdollisesti aiheen tiimoilta ensi vuoden puolella tullaan tekemään ehdotus, koska tämä todellakin on rajat ylittävä turvallisuusasia. Tähän linkittyy muitakin kysymyksiä, esimerkiksi sitten asiakirjat, ja tähän tullaan sitten palaamaan kompetenssikysymyksen yhteydessä. Muutamassa puheenvuorossa eh, tarkasteltiin sitten sis järjestelmä Schengenin tietojärjestelmä, arviointi on toteutettu. Ja sen pohjalta tullaan sitten tekemään uusi parannusehdotus, rypäs siis järjestelmään liittyen. Sanon ensimmäinen, koska varmasti jatkoa seuraa, kunhan asiasta on täälläkin keskusteltu ja kunhan on saatu päätökseen korkean tason työryhmän työt ensi kesään mennessä. Mutta ensimmäiset ehdotukset tullaan jo tähän astisten arviointien pohjalta esittämään. Tulemme siis ehdottamaan joitain muutoksia. Ja todellakin katsomme, miten menetellä uusien hälytysmenettelyjen osalta ja miten nämä sormenjälkimenettelyt huomioida uudella tavalla ja sitten kun on sormenjälkitietoja, mutta ei muita tietoja, niin miten tällöin menetellä, jos on syytä epäillä, että kyseessä on ei-haluttu henkilö. Ja tämä on asia, joka ilman muuta liittyy myös terrorismin vastaiseen taisteluun ja katsomme, eh, minkä tyyppisiä ehdotuksia tullaan tekemään myös sen suhteen, miten ja miten kauan tämän tyyppisiä tietoja saa säilyttää. Toinen ehdotus sitten liittyy siihen, miten panna paremmin täytäntöön eh, menettelyt, jos henkilö joudutaan palauttamaan pakkokeinoin tai jos henkilöltä estetään ähm, paluu EUn alueelle. Eli todellakin, että rekisteröinnit hoidetaan äh, niin hyvin, että uudelleen paluun mahdollisuus ei tule kyseeseen. Ja tässä sitten tietysti myöskin on katsottava, miten nämä tietojen säilytysasiat hoidetaan. Eli tämän tyyppisiä konkreettisia asioita aiotaan ottaa tarkasteluun. Ja mahdollisia lisäehdotuksiakin saatetaan esittää myöhemmässä vaiheessa ensi vuonna. Ja muutama muukin täällä lopuksi mm, Rova Imrespasanel mainitsivat puheenvuoroissaan uhrit. Itsekin omassa alustuksessani viittasin uhrien tilanteeseen. Uhrien tukiverkosto tekee erinomaisen hyvää työtä. Olen ollut yhteydessä verkoston ja aion yhteistyötä jatkaa. Ja todellakin tarkoitus on toimia siten, että me missään vaiheessa unohda uhreja ja nimenomaan heidän mm, kannaltaan tärkeitä kysymyksiä. Mutta yhden seikan mainitsisin vielä erikseen, eli se, miten toimia yhdessä uhreen kanssa, eh, kun eh, saadaan näin todistusaineistoa ja kertomuksia, ja näiden pohjalta voidaan pyrkiä estämään radikalisoitumista ja parhaat menettelyt ja todistuskertomukset saadaan juuri uhreilta. Ja tällaista menettelyä tulisi voida hyödyntää mahdollisimman laajasti. Esimerkiksi sellaisten äitien kertomukset, joiden omat lapset ovat radikalisoituneet ja muuttaneet vaikkapa Syyrian. Mutta jotta päästäisiin tämän tyyppiseen menettelyyn. Se onnistuu vain silloin, jos henkilö, todistaja kokee voivansa kertoa tämän asian luottavaisesti. Eli todellakin on päästävä sellaiseen tilanteeseen, jossa tämän tyyppiset esitetyt historiat voivat tulla kyseeseen. Ja katsoisin kaiken kaikkiaan, että tämä on yksi, sen tulisi olla yksi tärkeä osa terrorismin ja radikalisoitumisen vastaista taisteluamme. Sitten kysyitte yksityiskohtaisempia tietoja siitä, mitä on tarkoitus tehdä RANin puitteissa esimerkiksi, kun tarkastellaan vankiloita, kuinka mahdollisesti hyödyntää urheilua. Ja tässä yhteydessä kannattaa mainita naiset ja lapset, koska niin kuin toivottavasti juuri toimissa edistytään Dashi vastaisessa taistelussa, niin tällöin ei tule ajatella pelkästään ulkomaisia taisteluja, vaan myöskin taistelijoiden perheitä, jotka palaavat. Eli todellakin toimintakenttä on varsin laaja. Jäsenmaissa niin keskustellaan vankiloiden tilanteessa eh, radikalisoituneet eh, vangit, miten heihin suhtaudutaan. Eh, olisi tärkeää, että vaihtaisimme todellakin tietoja näistä kokemuksista niiden jäsenmaiden kanssa, jotka jo ovat kansallisesti ponnistelleet näissä kysymyksissä. Emme ole vielä tehneet riittävästi, eh, mitä tulee urheilun hyödyntämiseen radikalisoitumisen vastaisena keinona ja kunnon yhteydessä ihmisiin, jotka toimivat ruohonjuuritasolla, niin he sanovat asiat juuri niin kuin te totesitte. Eli urheilun kautta voidaan saada yhteys ihmisiin. Rang nuoret on yksi osio, johon aiotaan mennä. Eli käännytään nuorien puoleen, kysytään heiltä, mitä mieltä olette, kuinka on mahdollista saada yhteys nuoriin ihmisiin. Ja todellakin sosiaaliset keinot, kuten urheilu, ovat tässä varmasti hyvä tapa Tämän lisäksi kysyttiin eh, tietojenvaihtoon liittyvistä kysymyksistä ja siitä, kuinka korkean tason asiantuntijaryhmää tässä on mahdollista hyödyntää ja kuinka sitten eh, toteuttaa seuranta saavutettujen eh, tulosten osalta. Uskoisin, että on nopeutettava ensinnäkin ryhmän työskentelyä ei kannata odotella ensi vuoden kesän, kun loppuraportti saadaan, vaan ensimmäinen raportti saadaan jo aikaisemmin ja siitä tulen myös teidän kanssanne keskustelemaan. Jos jotain konkreettista siinä on, niin asioita pyritään eteenpäin viemään mahdollisimman nopeasti, eli ei kannata odotella ensi kesään ennen kuin toimiin ryhdytään, vaan ajatus on teidänkin kanssanne jo aikaisemmin näitä asioita tarkastella. Tämän lisäksi kysyttiin sitten internet internet-yhteyksistä radikalisoitumisesta puhuttaessa. Ja tämä todellakin on suuri haaste. Ja työ, jota teemme palveluntarjoajien ja jäsenmaiden kanssa EU-internetfoorumin puitteissa, kun pyrimme vahvistamaan toimiamme joilla estettäisiin radikalisoituminen internetin kautta. Joulukuussa pidetään konferenssiaiheen tiimoilta. Eh, tervetuloa, eh, jos asia kiinnostaa. Todellakin korkean tason työryhmän toimia myöskin kyseessä yhteydessä tarkastellaan tähän astinen edistys sen suhteen, miten internetmateriaalia on jäljitetty, on aika hyvä. Europol eh, on ollut musana noin 15 000 yksikön tunnistettu jotkut ovat eh, rikollispohjaisia, eivät kaikki, mutta on katsottava sitten palveluntarjoajien kanssa, mitkä ovat menettely- ja käytännössäännöt. säännöt 90 on osuma-aste ollut, eli 90 prosenttia tunnistetusta ähm, materiaalista on saatu alas. Tämä kuulostaa paljolta, mutta on kokonaisuutta ajatellen, kokon, propagandamateriaalin kokonaismäärää ajatellen kuitenkin vain pisara meressä. Ja yksi kysymys, jossa toivottavasti internetfoorumia voidaan hyödyntää, on laajentaa vuoropuheluamme internetpalvelun tarjoajien kanssa sen suhteen, mitä tehdä volyymin suhteen myöskin silloin, kun lähteet ovat EUn ulkopuolella. Ja käytämme kyselykaavakkeita. Esimerkiksi Eero kysyikin juuri siitä, miten on mahdollista toimia kolmansiin maihin päin. Uskoisin, että todellakin tällaista yhteistyötä tarvitaan. Tarvitaan vuoropuolua kolmansien maiden kanssa. On vaihdettava eh, tietoja siitä, miten nämä propagandakanavat eh, toimivat, miten eh, pyritään radikalisoimaan ihmisiä. Ja on katsottava ehkä myöskin, miten hallintoa voidaan hyödyntää, jos halutaan vuoropuhella parantaa kolmansiin maihin päin. Vera kommentoi terrorismin rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja Rova Zernitin edellisellä kierroksella myöskin nosti asian esiin. Tähän liittyy huomattaviakin haasteita, eli kuinka puuttua rahoitukseen rahoituksen terrorismista puhuttaessa joskus puhutaan pienistä summista ja joskus eh, varojen eh, siirron jäljittäminen voi olla hankalaa, mutta todellakin eh, tämä ponnistus aina kannattaa. Europolin kanssa on tehty yhteistyötä ja voidaan katsoa, että tämä on hyvä keino pyrkiä jäljittämään terrorismin rahoitusreittejä ja tällä tavalla on päästy hyvinkin terroristien järjille. Tämä näin kävi muun muassa Pariisin iskujen yhteydessä. Ja sitten on katsottava muutakin hyötyä näiden rahoitusreittien jäljittämiseen liittyen, mutta tästä tulen kertomaan teille myöhemmässä vaiheessa lähemmin. Eli kuinka tullaan täydentämään näitä jäljityskeinoja nykyisin käytössä olevien lisäksi. Herra Boni mm, kysyi, mitkä ovat esteet ja haasteet, kun haluamme näissä asioissa edetä itse. Ja kysymyksessä mainitsitte näitä, näistä useita. Eli tärkeimmät esteet liittyvät siihen, kuinka saada aikaan luottamuksen ilmapiiri sellainen ilmapiiri, joka riikko vastahankaisuuden muurin ja kuinka rakentaa sellaiset järjestelyt, ja järjestelmät, jotka mahdollistavat hyvän ja tehokkaan yhteistyön, jos puhutaan PNR-kysymyksistä tai muista kysymyksistä. Ja kirjasin muistin eh, juuri eh, hyvät seikat, jotka nousivat esiin Pressin hyvässä puheenvuorossa. En voi vielä esittää kysy vastauksia näihin seikkoihin, mutta palaan asiaan ja sitten tämä hyvä järjestelyjen ja järjestelmien täytäntöönpano. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joissa toivottavasti yhteisesti ponnistellen päästään eteenpäin. Kiitos. Commissioner, um, Kiitoksia komissaari. Valitettavasti tässä on vähän aikaa käytettävissä. Haluan mainita kuitenkin muutaman asian. Jotkut kollegat halusivat, että meillä on tällainen rakenteellinen turvallisuusvuoropuhelu on tietysti selvää, että jäsenet ovat keskustelleet komissaarin kanssa täytäntöpanokysymyksistä. On tärkeää, että seurantatyötä tehdään. Tässähän PNR-kysymykset ja muut tulevat sitten mukaan kuvaan, kuten myöskin kysymykset tiedosta ja turvallisuudesta. Syvänne keskustelu tämän kaltaista asiasta. Tämä formaatti ei siihen täysin vie, eli haluamme viedä tällaista rakenteellista vuoropuhelua eteenpäin, jotta voimme viedä suvellisemmin näihin kysymyksiin. Keskustelen asiasta koordinaattorinen kanssa ja toivottavasti sitten voimme asian hoitaa. Nyt olemme kovin kiitollisia siitä ajasta, että olette meille suonut ja kiitoksia hyvät kollegat näistä erinomaisista kysymyksistä tänään. Valittelen niiden kollegoiden puolesta, jotka eivät voineet esittää kysymyksiä. Kiitoksia hyvä komissaari. Colleagues, sorry, sorry to keep you waiting to those of you who've come in for the votes. Um, if everyone is ready, we can proceed immediately. Jos kaikki ovat valmiita, voimme tietysti heti mennä eteenpäin. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Jollei, niin voimme nauhoittaa nämä puheenvuorot. Kohta kahdeksan siis sähkön äänestys. Esittelijä Marju Lauristin sopimukset, jotka koskevat digitaalista sisältöä. Marju, haluaisitko sanoa ennen jotain äänestystä? Kyllä. Lyhyesti haluan vain muistuttaa siitä, että tässä nyt on todellakin ensimmäinen mahdollisuus olla mukana täytäntöönpanemassa tätä uutta tietosuoja-asetusta. Ja tavoitteenamme oli se, että tietosuojaa asetus täytäntöönpannaan täysin ja otetaan huomioon ei pelkästään yleisesti, vaan todelliset konkreettiset ongelmat otettaisiin esille, jotka syntyvät, kun digitaalista sisältöä käsitellään kaikki käytöstä ohjelmiston käyttöön. Kaikissa tässä käytännössä tietosuoja-asetukset ovat osa tätä uutta käytäntöä. Kiitän kovasti kaikkia varjoesittelijä koko tiimiä. Olemme erittäin myönteisellä tavalla saaneet tuloksia aikaisesti, koska kaikki osallistuivat tähän työhön ja se oli meidän vastuumme. Monimutkainen asia, koska se on uusi, mutta toivottavasti saamme hyvän tuloksen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Marjo Sirmi. Äänestetään tarkistus 88. Äänestys on alkanut.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 Adopted. Amendment 10. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 89. Äänestys on... Ei, vaan 90. Äänestys on alkanut. Yhdeksänkymmentä. Yhdeksän nolla. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 91. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 93. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tässä nyt näyttäisi jotain ongelmia olevan. Ai kaikki on kunnossa. Kompromissi kaksi äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Minä vaan tällä hymyilen, että kaikkien mielestä on ihan ok EPPssä, että täällä yksi äänestä, Koilio ei äänestä. No, kompromissi 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kompromissi 11. Hyväksytty. Tarkistus 106. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 112. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 113. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 115. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 116. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 117. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 4. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 122 äänestys on alkanut. Ai anteeksi. 2 identtiset äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 124. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kuusi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 128. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 131. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 132. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 134. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 135 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 136 äänestys on alkanut. Siis 136 ja 137 yhdessä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 139 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 140. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 141. Äänestys on alkanut. päättynyt. Hyväksytty. 142 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 151 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 152 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 17. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 153 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 154, 155 identtiset äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 156. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 157 äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 158 äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 159. Päättynyt. Hyväksytty. 160-161 identtiset äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 162 äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 9 äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 10 äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 172. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 173. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 174 äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 175 äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 176. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. Sitten johdantosan kappale valitettavasti niitä ei voida mennä kaikkia yhdessä. Eli tarkistus 21. Äänestys on alkanut, päättynyt. Hylätty 22. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 23. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 24. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 25. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 26. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 27 äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 28 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 29 äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 30 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 31. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 32. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 1 ja 13 identtiset äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 34. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 35. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 36. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 37. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 38. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 39. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 40. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 41. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 12. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty on kappale 15, tarkistus 47. Äänestys on alkanut. Tarkistus 47, äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 49-50 identtiset. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 21. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Yritys kappale 22, tarkistus 4, äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 55. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 13. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 27 tarkistus 6. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kuusikymmentäyksi, kuusikymmentäkolme ja kuusikymmentäneljä yhtenä ryhmänä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 66 äänestys on alkanut. Päättänyt. Hylätty. 67 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 68 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 69 äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. Seitsemän. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 70. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 71 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Seitsemänkymmentäneljä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Yllätty. 75. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 76. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 77. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 78 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 79 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 80 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty kahdeksan. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 82, 83, 84, 85 ja 86 yhdessä. Äänestys on alkanut. Hetkinen kollega, otetaanpa tämä uudestaan. 22, 82, 83, 84 yhtenä ryhmänä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 85 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 86 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 87 äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten äänestys koko tekstistä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 41 puoltoääntä, 4 vastaääntä ja 2 tyhjää. Onnittelut edustaja Lauristinille. So, so we go straight to the next votes, colleagues. The next one is... Sitten seuraavien suoraan Oh, these are nice ones. No nämähän ovat kivoja nämä seuraavat. Tyynen meren saaria, Gabriel. eno no, tässä jo uneksin. Kohta yhdeksän. Tässä erinäisiä sopimuksia EUn ja erinäisten valtioiden kanssa. Ensin Kirivatin tasavalta, lausuntoon luonnoksen hyväksyminen EUn ja Kiribatin, Mikrofises ja Tuvalun, Marsan ja Solomonsaartien välillä. Rova Gabriel, onko jotain sanomista? Olkaa hyvä. Haluaisin vain kiittää kollegoja ja todeta, että vähän naurata ehkä, kun ne ovat pikkuruisia maita, mutta AKT-maita kuitenkin. Ja vain niiden kanssa meillä on kotonussopimusten myötä institutionalisoitu yhteys pieniä tai suuria, niin viisumia se on aina hyvä lähettää myönteisiä viestejä. Absolutely. No ehdottomasti kyse on instituutioista rakenteista viisumeista. Eli nyt äänestykset ensin. Ei yhtenä ryhmänä voida. Se ei olisi kovin kunnioittavaa Kiribati ja Mikronesia, Tuvalua ja muitakaan kohtaan jos kollegat vielä kuuntelevatkin meitä, ihan yksitellen pikaisesti. Ensin Kiribati. No niin, äänestys alkaa. Tiedättekö, missä Kiribati on? I know you, of course you know, but... No, te totta kai tiedätte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten Mikronesia, Äänestys alkaa. Kollegat, äänestys on käynnissä Mikronesiasta. Ja äänestys päättyy. Niin ikään hyväksytty. Sitten seuraavaksi lyhytaikainen viisumi Tuvalu. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 43.4, eikä tyhjiä. Sitten Salomon saaret vielä näistä. Salomon saaret nyt äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 44.4. Eikä tyhjä sitten vielä viimeisenä Marshallin saaret. Järjestys alkaa. Ja päättyy. 43, 4 eikä tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. Ja siinäpä äänestykset. Kiitoksia kovasti kärsivällisyydestä. And that is also the end. Tähän päättyy myös kokousaamupäivältä. Kiitoksia kovasti kollegat. Tavataan iltapäivällä. At 3 o'clock. Kello 15.